I think we can start. Voimme varmaankin aloittaa. Ich begrüße sehr herzlich Pat Cox. Tervetuloa Pat Cox. Hän on teille tuttu. Hän on ollut nyt tämän parlamentin puhemiehenä aikoinaan ja täällä parlamentissa myöskin nyt koordinaattorina, Skandinaavia välimerikäytävän koordinaattorina Ja olemme erittäin tyytyväisiä, että Pat Cox on paikan päällä ja hänellä on 10 minuuttia aikaa puhua. Olkaa hyvä. So, Mr. Chairman and members, good afternoon. No niin, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvää iltapäivää. Kiitoksia tilaisuudesta saada kertoa teille Skandinavian välimeren käytävästä tässä lyhyessä alustuksessani niin ehdotan puhuvani teille työsuunnitelmasta. Kerron hieman käynnissä olevasta työstä, mutta erittäin vähän, koska Mathieu Grosch esitti muutaman viikko sitten sen teille muutama rahoituskysymys. Otetaan esille sikäli, kun ne liittyvät tähän käytävään. Ja lisäksi puhun myös hiukan niistä seuraavista askelista, joita tässä suhteessa ehdotamme. Kuten tiedätte, tämä vuosi on ollut lähtöpisteenä kaikille näille käytäville. Ja maaliskuussa 2014 kaikki koordinaattorit nimitettiin. Aloitimme työnme epävirallisesti vuoden alusta ja saimme virallisen nimityskirjeen maaliskuusta lähtien ja siitä eteenpäin olemme jatkaneet foorumeiden avulla jäsenvaltioiden kanssa ja sen jälkeen jäsenvaltioiden alueiden infrastruktuuriyhtiöiden ja muiden kanssa, jotta voimme aloittaa ulkoisen konsultoinnin käytäväsuunnitelmien kehittämiseksi, jotta kehitettäisiin kattava, kattavat vertailuarvot jokaiselle käytävälle. Meillä on useita kokouksia ja matkoja. Palaan tähän myöhemmin. Paljon keskusteluja valittujen jäsenten kanssa – tässä parlamentissa, tässä valiokunnassa muiden meppien kanssa, kyseistä jäsenvaltioista, hallitusten edustajien kanssa, ministeriöiden kanssa ja alueellisten poliittisten viranomaisten kanssa. Skandinavian välimeren käytävän kuvaillaan tässä lyhyesti. Se ulottuu seitsemän jäsenvaltion unionissa Suomesta, Ruotsin kautta Tanska, Saksa, Itävalta, Italia, Sisilian kautta Maltalle. Ja meillä on myöskin tuo Oslo tuossa mukana Göteborgin. Ja näin ollen Norjakin on mukana tässä työssämme. Käytävän varrella seitsemän valtion ja Norjan lisäksi on 18 kaupunkikeskiötä, josta olemme äänestäneet. Meillä on 19 ydinlentokenttää, 25 ydinsatamaa, 44 rautatieterminaalia ja 16 prosenttia EU-maa-alueesta kuuluu tämän varrelle ja on sen takana. Ja se, se kattaa noin 27 prosenttia BKT, eli se kulkee kautta tällaisen varakkaamman Euroopan unionin osan läpi. Käytävän yhteensopivuus ensimmäisen vuoden aikana näiden vertailuarvojen luomiseksi. Siinä on katsottu parlamentin esittämää asetusta ja on valittu jokainen liikumisväline, lentokenttäsatama, raiteet ja maantiet ja mitattu niitä näillä kriteereillä. Eli kuten tässäkin ilmaistaan, niin rautateillä yksi kriteereistä on sähköistäminen, toinen on se, että katsotaan niitä ähm, viidakauppajärjestelmiä, joita siellä on meissä neljä erilaista järjestelmää. Kolme koskee sitä, kuinka paljon akselipainoa voi, mikä on kantavuus, ja lopuksi sitten junan pituus 740 metriä ollen kohdetavoite, ja sitten älykäs raidejärjestelmä. Olemme siis tarkastaneet 9000 rautatiekilometriä tällä käytävällä näitä kriteereitä vasten. Ja kaikki, jotka eivät saa unta yöllä, niin netistä voi näitä sitten katsella. Siellä on myös tietoa lentokentistä ja satamista ja muista. Työ on koostettu erittäin yksityiskohtaisesti. No sitten katsotaan Sensi-standardien noudattamista. Meillä on erilaisia haasteita. Käyn nopeasti ne läpi. Maanteilla äh, on äh, ruuhkamittaukset suuren kaupunkien ympärillä ruuhka-aikoina ja näihin liittyvät toimenpiteet, jotka liittyvät infrastruktuuriin, parkkipaikat, mahdolliset muut polttoaineinfrastruktuurit tai niiden puute. Satamissa meillä täytyy olla enemmän yhteyksiä maapuolelta. Ben Simpson varmaan kertoi teille näistä merten valtateista. Maan puolelta katsottuna on tärkeää se, että maa-alueet liitetään satamiin. Lentokentillä tämä yhteenliittäminen liittyy nimenomaan rautateihin, ja kaikki ydinlentokentät lukuun ottamatta kaikkein pienempiä on yhdistetty rautateihin ja sitten maantie ja rautatieterminaalit. Yhteydet ovat hyvät, mutta riittävästi ei ole tarjolla vielä matkustuspalveluja. Kriittiset näkökohdat, jotka olemme pyrkineet ottamaan esille tässä käytävässä, me kaksi puuttuvaa linkkiä koskevat Brennerin tunnelia, joka yhdistää Pohjois-Italian Innsbruckiin ja Välimeren Pohjois-Eurooppaan tämän tunnelin kautta. Lisäksi Schleswig-Holsteinin läpi kulkeva Femernin äh, alueen yhteys Malmöön ja sitten lopulta Tukholman asti. Eli luodaan tämän kautta sellainen yhteys, joka luo uuden makroalueen Euroopan unionissa. Olemme erityisesti kiinnittäneet huomioon ERTMSn käyttöönottoon. Kerron siitä hieman lisää. Mutta tällä hetkellä se on vielä aika tilkkutakkia. On aika vaikea ottaa sitä käyttöön tässä vuoden 2030 mennessä. Olemme myös pyrkineet tarkastelemaan asioita, jotka liittyvät erilaisia päivityksiä, joita vaaditaan, niitä on paljon. Se, että parannetaan yhteyttä maa-alueisiin, vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus ja ähm, huoltoasemien olemassaolo. Näitä monia on rahoitettu äskettäisistä rahoitussuunnitelmista, ja nämä ovat suunnitelmia, joita täytyy vielä tehostaa ajan myötä. Olemme myös tarkastelleet kansallisia pullonkauloja sekä rautateillä että maanteillä. Olemme pyrkineet tunnistamaan investointitarpeet, joita tällä alueella on. Tähän mennessä meillä on Scanmedille 394 hanketta, jotka täytyisi viedä päätökseen vuoden, vuoteen 2030 mennessä, että näihin tavoitteisiin päästäisiin. Arvioitu kokonaisvolyymi investoinneille tällä käytävällä on 144 miljardia euroa. Se kattaa vain 73 prosenttia hankkeista, joissa kustannukset on laskettu, ja saattaa olla, että eivät laskemat ole oikeita. Eli 144 miljardia on minimi, mutta todennäköisesti ei lopullinen summa. 73 prosenttia investointitarpeista liittyivät rautateihin, 21 prosenttia maanteihin, 3 prosenttia satamiin ja 3 prosenttia lentokenttiin, rautatieterminaaleihin tai kaupunkikeskiöihin investointipriorisetti on äärimmäisen tärkeä, kun pyritään suunnittelemaan ja rahoittelemaan puitteistoa tulevaisuudessa. Olemme ottaneet esille tiettyjä prioriteetteja. Itse asiassa te olette nämä asettaneet asetuksissa ja keskusteluissanne. Ensinnäkin rajoylittävät linkit, jotka tuovat paljon eurooppaista lisäarvoa, ovat olleet päätekijänä koko tässä työssä viimeisen 12 kuukauden ajan. Tällä päästään taas takaisin tähän Brennerin tunneliin ja Femarnin linkkiin. Ja sitten tärkeiden reittien kehitteleminen on erittäin olennainen osa tätä työtä. Lopuksi sitten vielä yhteys satamiin, josta varmaan Brian Simpsonkin eilen puhui, on kaikille tärkeä. Sekä Simpsonille että minulle ja muille kollegoille. Ja ERTMS on investointi on oleellista. Meidän täytyy myös kehitellä lisätyötä ja aiommekin näin tehdä, kun nimemme uusia konsultteja, jotka auttavat näiden kaupunkikeskiöiden työstämisessä. Tiedämme, että tarvitse, meidän tarvitsee tehdä enemmän. Olemme sanoneet, että ei Roomaakaan rakennettu päivässä mutta meidän täytyy kuitenkin tässä suhteessa edetä. Meidän täytyy myös saada aikaiseksi ö, ohjelmista, joiden avulla näitä hankkeita hallinnoidaan. Meidän täytyy vähentää myös ö, melua ja saada aikaiseksi kannustimia rautateiden käyttöön. Kaikkia näitä keskusteluja täytyy kehitellä sitten yhdessä infrastruktuurin kehittämisen kanssa. Viestintästrategia on äärimmäisen tärkeä ja palaan siihen vielä myöhemmin, jos haluatte esimerkkejä siitä, mitä teemme tämän käytävän puitteissa. Esimerkkejä, joita mielestäni kertovat hyvistä käytänteistä. Ja työsuunnitelmassa me olemme kutsuneet jäsenvaltiot ja ilahtuneemme todeta, että ne ovat hyväksyneet tämän ajatuksen luoda tällaisia idealaboratorioita. En haluaisi sitä, että me kokoamme ihmiset tänne Brysseliin työryhmiin ja niin kuuntelevat neljä viittä puhujaa ja sitten menevät kotiin. Sen sijaan pyrimme saamaan aikaiseksi sellaisia tiimejä, joissa ihmiset tekevät hyviä asioita, keskustelevat ja saavat aikaan hyviä asioita ihmisten kanssa, jotka myöskin haluavat näin toimia. Tämä ajatus on otettu niin hyvin vastaan, että, että Trafikverket Ruotsissa on tarjonnut meille yhtä henkilökunnansa jäsentä osa-aika puitteissa auttamaan meitä tässä työssämme. Ja näin rohkaisemme myöskin valtion asiantuntijoita olemaan mukana tässä käytävätyössä silloin, kun se niiden mielestä on järkevää. Kun puhutaan hallinnosta, Meillä on ollut neljä formikokousta kaikissa käytävissä, useita eri työryhmäkokouksia, mukaan lukien nämä sisävesiväylät ja satamat. Itse viimeinen kampinja ja, Leo Hubertin kanssa olemme käyneet 21 matkalla, jotka liittyvät näihin käytäviin. Käytävä tutkimus vietiin loppuun, työohjelma on viety loppuun joulukuun loppuun mennessä ja kaikki jäsenvaltiot ovat tuon suunnitelman hyväksyneet. Ja niiden yksimielinen konsensus on ollut meille todella rohkaisevaa. Kaikki ovat mukana tekemässä samankaltaisia asioita samankaltaisessa aikapuitteistossa yhteisesti sovitulta pohjalta. Haluaisin pyytää puheenjohtajaa ja varsinkin valiokunnan jäseniä painottamaan sitä, miten valtavan määrän apua olemme saaneet komissiolta. Leo Hubertsin ja vanhempien kanssa emme voi kiittää riittävästi siitä, miten paljon valmistelutyötä on tehty näiden matkojen suunnittelussa. Kun puhutaan hankkeiden rahoituksesta, jos voin palata siihen, niin 29.6. komissaari Bulls julkaisi kaikkein suurimman tarjouskilpailun Verkko Euroopan välineen avulla, joka on kaikkein suurin yksittäinen investointipaketti liikenteessä politiikan käyttöönoton jälkeen, jos muistan oikein, ja se taisi olla jo vuonna 1994. Ilahtuneena voin todeta, että hyvin useita tärkeitä hankkeita on otettu mukaan ja ne ovat saaneet paljon rahoitusta tässä väylässä yhteensä 14 hanketta, jotka saavat rahoitusta komissiolta 1,92 miljardia euroa rahoitusta, joka on miltei 15 prosenttia koko rahoituksesta. Kaksi suurinta prioriteettihanketta, tämä Femvernin linkki Saksan ja Tanskan välillä ja Brennerin tunneli Itävallan ja ähm, Italian välillä ovat saaneet kaikkein suurimman osan rahoituksesta. Se heijastelee ra- rajaylittävyyttä, rajojen ylittävyyttä ja pullonkaulojen poistamista. 146 miljoonaa euroa näihin muille 12 hankkeelle johtaa useisiin erilaisiin hankkeisiin, rautatierahti, maantiet, älykkäät kuljetusjärjestelmät, vaihtoehtoiset polttoaineet ja sen kaltaiset hankkeet ovat mukana. Meillä on myös useita eri hankkeita, joita rahoitetaan horisontaalisten ohjelmien puitteissa, merten ja ERTS, ja 735 hanketta hakivat rahoitusta, vain 276 itse asiassa saivat sen. Tämä osoittaa, miten valtava kiinnostus on ollut sitä kohtaan, että kehitetään liikenneinfrastruktuureita. Lopuksi puheenjohtaja, jos voi vielä päättää kysymyksiä, jotka koskevat seuraavia askelia Pidämme kaksi muuta käytäväfoorumia syyskuussa ja joulukuussa tänä vuonna ja aiomme nimittää konsultteja, jotka auttavat meitä seuraavassa vaiheessa. Meillä on nyt suuntaviivamme, kiitos teidän. Meillä on myös Verkko Eurooppa-väline ja ensimmäinen tarjouskilpailu takanamme. Nyt siirrytään suunnittelusta täytäntöönpanoon ja meillä on poliittinen yksimielisyys mm, avaintekijöiden kesken. Ja näin odotamme in- yhteistyötä kanssanne niin, että saamme aikaiseksi konkreettisen lopputuloksen eurooppalaisesta yhteisestä tavoitteesta, joka on yhteisen tulevaisuutemme parantaminen parempien liikenneinfrastruktuurin avulla. Kiitoksia. Jään odottamaan kysymyksiänne. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt täällä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tähän. Henne Virkkunen ensin. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, Dad Cox. Cox. Meille on suuri ilo, että olet täällä liikennevaliokunnassa paikalla tänään. Tämä käytävä on todellakin yksi Euroopan tärkeimmistä, koska se on yksi pisimmistä ja me tiedämme, että se yhdistää Euroopan etelä- ja pohjoisosat toisiinsa. Ja minulle se on tärkeää, koska tulen Suomesta ja se on tämä käytävä tarjoaa Euroopan maille myös yhteyden Venäjän rajalle ja sitä kautta Venäjän markkinoille. No, tänä päivänä, näinä päivinä meillä ei ole kovinkaan paljon kauppa Venäjän kanssa, me tiedämme syyt tälle, mutta pitkällä aikavälillä ajatellen on tärkeää, että meillä on hyvät yhteydet myös valtaisille Aasian markkinoille ja tämän vuoksi Skandinavia välimerikäytävä on äärimmäisen tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Mielestäni tämä käytävä on myös loistava esimerkki monimuotoisesta, liiken, monimuotoisesta liikenteestä. Se ö, yhdistää toisiinsa rautatiet, ö, laivaväylät, maantiet ja niin edelleen. Minä kuulin jo Taskoksin esityksen pari viikkoa sitten, mutta tämä oli ennen kuin Verkkojen Eurooppa-välineestä julkaistiin tämä hankeluettelo. Olisin kiinnostunut kuulemaan, miten te näette tämän hankeluettelon. Skandinaavian puolella esimerkiksi monet merkittävät satamat ja rautatiet saavat rahoitusta, samoin kuin LNG ja nämä rikipesurit saavat rahoitusta. Tämä on tärkeä meriliikennesektorille. Mainitsitte myös nämä pullonkaulat ja kaksi tärkeintä puuttuvaa linkkiä, ne saavat myös rahoitusta. Oletteko te tyytyväinen nyt tähän hankerahoitukseen? Uskotteko, että tärkeimmät pullonkaulat ratkaistaan tämän rahoituksen avulla? Toinen kysymys vielä. Sanoitte, että seuraavaksi meidän täytyy keskittyä enemmän kaupunkikeskiöihin. Tämä on tärkeää ja minähän tulen Suomesta, periferia-alueelta sanoisin näin. Ja mehän tiedämme, että nämä käytävät päättyvät eteläiseen Suomeen. Pohjoinen Ruotsi ja pohjoinen Suomi eivät ole osa tätä käytävää. Näettekö tulevaisuudessa mahdollisuuksia siihen, että me voisimme pidentää näitä käytäviä vielä pohjoisemmaksi, koska koska tulevaisuudessa arktiset mahdollisuudetkin ovat hyvin tärkeitä Euroopalle ja kaikki nämä arktiset yhteydet ovat tärkeitä. Van Kamp. Kelsivin Van de Kamp. Vai etkö pyydä puheenvuoroa? Vai no, haluaisitko? You first take the other groups. Onko herve parempi ottaa kaikki muut ryhmät ensin? Sitten niissä. Tack så mycket. Kiitoksia. Minä olen Pohjois-Ruotsista ja olen luonnollisestikin kiinnostunut tästä käytävästä. Kun kysymys on prioriteetteista ja päätöksistä, joita tehdään, niin olen tyytyväinen, että tämä että meillä tämä käytävä on. Ja käytävä täytyy tietysti olla olemassa, aivan kuten Suomen kollega toteaa. Minulla on tässä muutama kanta. Millä tavalla työskentelet suhteessa jäsenvaltioihin? Jäsenvaltioiden hallituksethan ovat ne, jotka ovat mukana tässä rahoittamassa, niiden täytyy olla mukana näitä kansallisia suunnitelmia tekemässä. Ja rautatie esimerkiksi Oslon ja Kööpenhaminan välillä, joka ei kuulu tähän prioritointiin, mutta joka on valtavan tärkeä. Toinen kysymys koskee sitä, että minusta tämä idealaboratorioajatus on todella hyvä. Sillä on sitä mieltä, että kun suuria infrastruktuuriinvestointeja tehdään, niin siinä on valtavan paljon ihmisiä mukana, paljon taitoa ja tarvitaan myös uusia ajatuksia. Mitäs mieltä sinä olet? Oletko sitä mieltä, että tämä e, aloite voi mennä pidemmällekin näihin kaupunkeihin käytävän varrella, niin että nekin tekevät yhteistyötä näissä idealaboratorioissa, jotka on käynnistetty? Sitä ehkä te ette ole järjestämässä koko ajan, mutta ehkä kaupunkikin voisivat olla mukana. Sekin voisi lisätä innovointia ja kasvua. Danke sehr, Gesine Meissner. Gesine Meissner seuraavaksi. Mhm. <laughs> Ja, eigentlich sollte Frau Valtelischka zuerst, weil er die ganze Zeit zugehört, aber gut, dann fange ich jetzt an. Ja. Kiitoksia. Minä voin kyllä aloittaa, jos haluat. Minä en ollut täällä ihan ajoissa, pahoittelen sitä. No niin, muutama erityiskysymys, jos teille sopii näistä käytävistä, herra Cox. Ensinnäkin, Ferman Veltiä pidetään tärkeänä yhteytenä tunnelin. Se on tärkeä tulevaisuuden kannalta, mutta me tiedämme, että Ferman on yksi asia, mutta entä sitten Ferman sun? Tämä on toinen kysymys. Käytävä koordinaattorina mietin, että mitä mahdollisuuksia teillä on vaikuttaa Saksan hallitukseen tässä kysymyksessä. Saksan ja Tanskan välin, välistä yhteisymmärrystä tarvitaan Fermanbeltin suhteen. Entäs sitten Sermon Salt, tämän kanssa teidän täytyy vielä tehdä töitä. Mietinkin, että mitä aiotte tehdä. Tiedän, että tämä ei ole osa tätä nimenomaista sopimusta, mutta Euroopan näkökulmasta katsottuna tämä on äärimmäisen tärkeä elementti, jos halutaan varmistaa menestys, koska jos tämä komponentti jää tässä syrjään, niin koko hanke ei ole täysin onnistunut. Ja sitten te haluatte Hampurin, Bremenin, Hannoverin välille paremmat rautatieyhteydet. No tässähän nyt on parikymmentä vuotta jo käytetty rahaa suunnitteluun, mutta yleisesti ottaen, ja tässä tuppaan olemaan yhtä mieltä kollegani Nilssonin kanssa, joka puhui Ruotsin tilanteesta, tässä on hirveästi käytetty jo aikaa hallitusten suostutteluun ja siihen, että yritetään saada heidät ymmärtämään tämä eurooppalainen lisäarvo, joka näistä hankkeista tulee. Mitä tässä nyt tapahtuu? Sitten jos sallitte vielä yksi kysymys eurooppalaisista hankkeista niiden osalta on äärimmäisen tärkeää tehdä yhteistyötä. Millaista yhteistyötä teillä on Brian Simpsonin kanssa? Eilen tapasin Brian Simpsonin ja esitin hänelle tasan saman kysymyksen. Keskustelimme silloin satamista, satamakaupungeista ja merten moottoriteistä. Miten olette yhteydessä häneen? Toiseksikin samasta asiasta koordinaattorina, missä määrin olette mukana Itämeri-strategiassa, Joniameri-strategiassa, mikä teidän roolinne on, jos te olette koordinaattori, niin teidän pitäisi olla keskusteluyhteydessä myös näiden hankkeiden kanssa. Äh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pat Cox totesi jo tästä viestinnästä. Olen kysynyt tätä kaikilta muiltakin koordinaattoreilta. Euroopan kansalainen tuntee kaiken Grexitistä, mutta eipä tiedä, hänellä ei ole hajuakaan koko Tsensi-hankkeesta. Ja ymmärrän hyvin, että te puhutte lainsäätäjien ja kaupunginjohtajien kanssa, mutta millä tavalla viestitätte tästä eurooppalaiselle suurille yleisölle, jos näin voisi sanoa? Toinen kysymys. Gesine puhuikin jo siitä, mitenkä nämä Luvan myöntö tapahtuu, hankkeet ovat tärkeitä, siinä kestävyys on tärkeää. Paikallisviranomaiset, kunnat, kaupungit joutuvat kaikki nämä hyväksymään. Onko se vaikea vai oletteko aikataulussa ja millä tavalla asian hoidatte? Kolmanneksi teknisempi kysymys, koska en tunne tämän vastausta. Mutta tämä käytävä vaihtelee. Esimerkiksi varmaankin liikennettä esimerkiksi Suomessa ei ole aivan yhtä paljon kuin Hampurin ja Hannoverin välillä. Otetaanko sekin huomioon näissä laskelmissa? Niin, ettei koko matkalta tässä käytävässä liikenne ole yhtä intensiivistä ja millä tavalla investoinnit siinä suhteessa mitoitetaan. Ja lopuksi sitten EPSistä, verkko- ja Euroopan välineistä on puhuttu valtavasti. Ja onko EFSissä, Esirissä tämä käyttö optimaalista? Jos esimerkiksi puhutaan tästä Brennerin tunnelista ja Saksan ja Tanskan välistä yhteydestä, niin eikö siinä voida aktivoida enemmän rahaa? Kiitoksia. Danke sehr. Und jetzt hat das Wort Alfred Sand, er ist ein Gast vom... Kiitoksia. Ja sitten Malta vieraamme Alfred Sand. The, the pro... Kiitoksia puheenjohtaja. Skandinavia käytävän menestys ja edistys on kyllä aika vaikuttavaa ja tästä voidaan pitkälti kiittää koordinaattoria herra Koksia. Maltan viranomaiset ovat iloisia siitä seurannasta ja joustavuudesta, josta on pidetty tähän mennessä kiinni. Tuloksena monet haasteet ja tavoitteet tenteessä kuvailuista suuntaviivoista on saavutettu. Mutta tämä käytävä suunnitelma, niin kuin monetkin muut, kulkevat monien eri EU-alueiden kautta ja ne ovat nyt ne ovat alueita, jotka ovat taloudellisesti esimerkiksi erilaisia. Euroopan unionin eri alueiden taloudellinen lähentäminen on merkittävä painopistealue meille. Saattaa olla, että Skandinavia välimerikäytävä hanke antaa meille oppia siitä, millä tavalla voidaan paremmin tätä lähentymistä saavuttaa alueiden välillä. Haluaisin tietää, josko te herra Cox tai muut koordinaattorit käytäväsuunnitelmassa olette olleet mukana ESIR-hankkeessa tässä Junckerin suunnitelmassa. Ajatellen näitä uusia investointeja, joilla halutaan muun muassa tuoda lähentymistä Oletteko huomanneet merkittäviä ongelmia hankkeiden koordinoinnissa ajatellen eri alueita, joilla on erilaisia tarpeita? Ajattelen tässä ennen kaikkea alueita etelässä ja toisaalta sitten pohjoisessa. Kiitoksia Pavel Telitska seuraavana. Kiitoksia ja hyvältä päivää. Pat, käsittääkseni se, mitä tänään sanoit, olemme kuulleet kollegoilta, on nimenomaan vahvistaa sen, että uusi TEN-T-käsite yhdessä verkko Euroopan välineen kanssa on todella hyvä. Se on kaikkein paras ponnistus, kun pyritään integroimaan nämä ponnistukset, jolla pyritään käyttämään nämä rajalliset rahavarat, joita ovat käytössämme. Kiitoksia myös tästä kattavasta esityksestä. Hyvin monia kysymyksiä on juuri esitetty ja vastattu. Olen ilahtunut kuullessani, että olette interaktiivinen ja yhdessä kolleganne kanssa mertemoottoriteiden kanssa olette tehneet paljon yhteistyötä ja sen takia siinäkin totesin oikein, Haluaisin tietää, että siitä lähtien kun ESIR hyväksyttiin, niin sanoisitteko, että verkkojen Euroopan välineestä. Jotkut jäsenvaltiot katsovat niitä, jotka alun perin piti olla täältä verkkojen Euroopan välineestä. Niin nyt katsotaan sitten esirlasien läpi. Ja onko teidän tässä käytävässä, ne, ovatko ne yhteensopivia, kun samalla pidetään mielessä, että verkko Euroopan välineessä käsitellään toisenlaisia hankkeita kuin esirissä, jossa odotetaan ainakin jonkunnäköistä näköistä tuottoa investoinneille. Toiseksi, mikä on teidän kokemuksen näistä foorumeista? Niitä oli pidetty useita, sanoitte, ja kaksi vielä pidetään. Oletteko sitä mieltä, että se on hyödyllinen väline käytössänne? Vai olivatkohan tässä suhteessa toiveet korkeammalla? Muitakin kysymyksiä oli, mutta kollegat esittivät jo ne, että en niitä enää toista. Ja Dominique Riquet seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytävässä on sellainen alue, jossa on Via Baltikan kanssa risteämä, eli toisen tällaisen suuren eurooppalaisen alueen kanssa. Tässä on tutkittu hyvin merkittäviäkin täydentäviä maantiehankkeita. Onko jonkinlaista koordinointia ja pohdintaa yhdessä tämän ryhmän kanssa, kun ajatellaan tätä erittäin strategista aluetta? Vielen Dank. Jetzt habe ich mich Kiitoksia. Nyt vielä voin todeta, että nämä rajoylittävät osiot ovat tietysti äärettömän, äärettömän tärkeitä, että tuovat lisäarvoa Eurooppaan. Mitä mahdollisuuksia on sille, että jäsenvaltiot seuraavaksi keskittyisivät nimenomaan näihin rajoylittäviin kohtiin? Sillä esimerkiksi Saksassa meillä e- Erfurtin ja Nürnbergin välinen osio, jota, joka jo kahden vuoden kuluttua on valmis, mutta Brenneistä Baselin vielä ei ole. Näin ollen yksi miljardi kansallisiin hankkeisiin annetaan kansalliseen toimeen ilman, että näitä rajoylittäviä osioita Saksa rakentaa ollenkaan. Mitä toimenpiteitä pitäisi ottaa käyttöön, jotta näin olisi? Jotta rahat käytettäisiin hankkeeseen vain silloin, kun myös tuo rajoja ylittävä osa hoidettaisiin. Ja Oslon ja Trelleborgin välinen hieno yhteys ja Rostokin ja Lavaletan läpi. Trelleborgin ja Oslon välillä olisi hieno yhteys. Trelleborg on satama, Oslo on iso satama. Miksi sitä mennään ympäri? Miksi, äh, miksi sitä ei mennä suoraan? En ymmärrä sitä. Ja lisäksi tuo on siitä mielessäkin niin huono, koska, koska siitä tulee tällainen yymallinen lenkki, jostakin siinä puhui, joka nyt on jäänyt pois. Entä sitten Hampuri, Bremen ja Hannover, nehän ovat tällä hetkellä Saksan pullonkaulat. Koko Skandinavia kuuletus Hampurissa, se on ihan valtava pullonkaula. Koko Skandinavian liikenne menee sitä kautta pullonkaula, joka varmaankin purkautuisi, jos me kykenisimme sieltä vähentämään liikennettä, eikä sitä Trelleborg Travemünde, toinen mahdollisuus. Tai sitten tämä Permernin ylitys. Saksan hallitus on sen hyväksynyt. Ja jos tanskalaiset maksavat, niin turha sanoa ei. Mutta entäs tuo Fermernin salmi? Sitä on tuettu esimerkiksi Eh, mutta moni ei ole tukenut taas sitten sitä salmipuolta ollenkaan, eli siellä on eri näkemyksiä. Opin koulussa, että ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, ja näin tekin varmasti olette oppinut. Jos meillä on tällainen ajattelutapa, niin mikä sen taustalla on? Olemme puhuneet myöskin äh, verkko Euroopan välineestä. Tanska ei tukenut tuota 44 kilometriä tai nimen, tuon nimenomaisen ongelman käsittelyä koska se tapahtuisi ilman tuota Fermernin ylitystä. Ja Fermernin ylityksessä vain kolmasosa rahasta ja se on ottanut paljon keskustelua Saksassa. Öö, Fermarin salmi, miten sen kohdalla? hoidetaan. Siinä on paljon erilaisia ristiriitoja. Ehkä helpointa olisi Trelleborg Rostock linjan äh, rakentaminen. Eli minä olin viimeinen puhuja. Ai, ei, vielä yksi asia. Tämä rajo ylittävä homma. Teidän johdollanne rakennettiin väylä, ei kun tarkoitan moottoritietä, Ranskan rajan yli neljä kaistaa. Ranskasta sanovat, että no me emme halua olla mukana ja tuolloin komissio sitten sanoi, että Tätä nyt ei enää toisteta. Moottoritie Espanjan puolella yhteisrahoitusta jälleen. No tämä taisi tietysti olla totta Feimarnin salmen kohdalla myöskin jolloin tunnelista olisi järkeä. Me haluaisimme siis tätä ohjelmaa toistaa. Nämä olivat kommenttini ja nyt annan teille puheenvuoron. Thank you, Chairman, and thank you, members, for a very wide variety of... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset jäsenille hyvin laajakirjoista kysymyksistä ja kiitos teille, jotka tuitte tätä hanketta. Tämäkin, tätäkin arvostan kovasti ja kiitän teitä. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, olenko tyytyväinen kokonaisrahoitussummaan? Kuten aikaisemmin sanoin, kun ajatellaan, että 735 hanketta oli ja 144 miljardia ja vain 276 hanketta valittiin, niin olen iloinen, että yksi näistä kultamitalihankkeista oli tämä Fermanin tunneli. Ja se sai 1,2 miljardia euroa. Mitä tulee Fermanin salmeen, se oli kuudentena luettelossa näistä 276 valitusta hankkeesta. Ja se, että pääsee kuudenneksi luetteloon, on jo kyllä osoitus siitä, että tämä on erittäin tärkeä hanke. Se sai 585 89 miljoonaa euroa ja olen varma siitä, että Fermanin salmen hankkeen rakentaminen tulee kyllä pidentämään tässä elinkaarta. Ja nämä, tämä rahoitus menee vuoteen 2019 asti, mutta mitään rahoitusta ei ole vuodesta 2020 ja on selvää, että Fermanin salmen kiinteä linkki tulee kehittämään omaa hankettaansa siinä vaiheessa, kun me pyydämme seuraavalla tarjouskierroksella hankeehdotuksia. Ja aivan niin kuin tekin teette, kun tarkastelette rahoituspuitteita tämän parlamentin jälkimmäisellä vaalikausipuoliskolla. Eli tämä ei ole mikään matkan loppupiste, vain hyvä alku. Kenties tässä pientä erottelua Brennerin työn kanssa tulee siitä, että tämä on jo aloitettu. Brenner on valmis äh, allekirjoittamaan sopimuksia tässä jo parin kolmen viikon kuluttua, joten tämä on hyvin erilainen hetki ajassa nyt tämän hankkeen osalta. Joten sanoisin ihmisille, että älkää olko pettyneitä, olkaa äh, tyytyväisiä, että saitte tähän hyvän rahoituksen. Täällä esitettiin kysymys myös siitä, esitettiin kysymys venäjä Aasia-yhteydestä. Keskusteluissamme Suomessa, no teidän pitäisi ymmärtää, että tämä oli tärkeä painotuskohta Suomen viranomaisten taholta. Ja jos tällä hetkellä nyt jätetään syrjään laajempi geopoliittinen tilanne, se ei liity nyt infrastruktuurirakentamiseen, niin Suomessa on vahva hallituksen sitoumus tarkastella hyödyntää näitä yhteyksiä ja saada nämä yhteydet Suomen Venäjän rajalle. Tämä tältä rajalta pääseminen etelään on tärkeä osa Skandinavia välimeri käytävää. Sitten kysymys Pohjois-Suomesta ja Pohjois-Ruotsista yleisesti ottaen. käytävä päättyy tuonne etelä, eteläalueelle No tietysti me olemme erittäin hyvin tietoisia tästä. Ja joissakin tapauksissa nämä muut alueet ovat kattavassa verkostossa. Jotkut ovat, jotkut eivät, mutta joka tapauksessa me emme ajattele sillä tavalla, että minä koordinaattorina esimerkiksi en tapaisi muiden alueiden edustajia. Ja jotkut tutkimukset, joita meille on annettu, ne ovat tutkimuksia, jotka liittyvät nimenomaan arktisten tuotantoalueiden liittämistä eteläisiin satamiin. Eli me emme, tarkastele, me emme jättää tarkastelematta näiden alueiden tarpeita, vaikka ne eivät fyysisesti olisikaan tässä Skandinavia välimeri käytävässä. Ja tulevina kuukausina minä tulen itse asiassa vierailemaan – Pohjois-Ruotsissa eri kunnollisissa tahoissa ja alueellisissa tahoissa. Ja siellä on jo pitkälti tutkittu näitä asioita. Vaikka pohjois-etelä pohjoilta rautateillä matkustajamäärät ovat vähäisiä, mutta rahtimäärät ovat valtaisia ja on äärimmäisen tärkeää saada tuo yhteys. Sitten tuli kysymys kaupungeista. No koska meillä on näin valtaisa valtaisat välimatkat, 9000 kilometriä rautateitä, 6000 maanteitä, niin ei varmastikaan yksikään koordinaattori, miten paljon aikaakin käyttää, voisi kaiken hoitaa. On erittäin tärkeää kuitenkin haluta tehdä tässä töitä. Minä esimerkiksi olin yhteydessä talous- ja sosiaalikomitean niin, että voitaisiin luoda yhteys kansalaisyhteiskuntaan. Me emme resurssimielessä ole paras taho sitä tekemään. Malmössä meillä oli esimerkiksi jo paljon osallistujia laajemmalta alueelta ja konferenssi oli suuri menestys. Me haluamme monia toimijoita jakamaan tätä vastuuta. Sermonin salmesta ja Rova kysymys siitä, mikä vaikutusvalta meillä voisi olla hallituksen. No, tämä kysymys varmaan esitettiin yleisemmältä pohjalta, joten voisi vastata siihen niin, että ensinnäkin tehdäkseni tämän selväksi, täysin epäoptimaalista on, että meillä on tällainen kiinteä linkki, mutta ei ei todellista ö, yhteyttä, niin tämä ei ole tyydyttävää. Ihan jos meillä olisi irkkupupi, mutta ei ollenkaan olutta, niin ei tämä ole tyy- tyydyttävä tilanne. Me olemme jatkuvasti mukana työssä ja me puollamme tätä kaikilla mahdollisilla tasoilla. Aina kun tapaan ö, ministereitä tai Berliinin liikenneministeriössä ihmisiä, niin tämä on aina asialistalla. Aina kun tapaan Deutsche Bahnin tai Liipinetsin, niin tämä, tästä aina puhumme. Aina kun tapaamme Stringin kanssa, joka koordinoi kaikkia näitä alueita, jotka ovat mukana, siinä on kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja alueellisia toimijoita. Me aina puhumme tästä. Lokakuulle on suunniteltu Schleswig-Holstein tapaamista äh, avainviranomaisten kanssa niin, että siellä voimme tästä puhua. Äh, Fermanin Salmen AS, yritys, joka vastaa tästä, tekee valtaisasti työtä tämän asian osalta. Tässä on tullut äärimmäisen monimutkaista ja siinä menee hyvin pitkään, mutta me olemme sitoutuneet tekemään töitä Saksan edustajien kanssa ja Ferman AS on antanut vastauksia suureen kritiikimääräänkin, mitä on esitetty työ on edennyt pitkälle ja meillä on myös yhteisrahoitettuja tutkimuksia, joten kyllä meillä tässä on jonkun sortin järjestelmä jo paikallaan. Me tarkastelemme kyllä asioita niin, että tässä saadaan rahalle vastinetta. Ja, ja tämä ja kaikki muut elementit liittyvät ne Brennerin tai muiden kollegojen töihin, joiden käytävät kulkevat Saksan kautta, niin tällä hetkellä odottelemme, mikä tulee olemaan Bundesvergerin suunnitelman lopputulos. Ja nyt Saksan sisällä keskustellaan vahvasti jostakin näistä kysymyksistä. Eritoten te, jotka tulette Saksasta, tiedätte, että Saksassa, Saksan sisällä on ollut valtaisa keskustelu Berliinissä teollisuusfederaatiossa ja on sanottu, että on valtaisa rahoituksen puute infrastruktuuriin Saksassa niin ajatellen nyt olemassa olevan infrastruktuurin huoltoa ja ylläpitoa kuin uuttakin infrastruktuuria. Tämä ei ole minun analyysini, tämä on jonkun toisen analyysi ja tämä on osa jatkuvaa ja hyvinkin aktiivista keskustelua. Tarvitsemmeko tukeanne? No, vastaus on kyllä. Jatkakaa edelleen tämän puolustamista. Puhukaa ihmisille ei ole mitään järkeä sopia suunnitelmista, jos ei toteuteta niitä sitten. Ja on erittäin tärkeää, että myös teidän äänenne kuuluu tässä. Yhteistyö Brian Simpsonin kanssa sitten. Vastaus tähän on kyllä. Aina kun vierailemme satamassa ja saamme yksityiskohtia, sieltä lähetämme Simpsonille myös koko asiakokonaisuuden ja käymme keskustelua Simpsonin kanssa Itämeri-strategian osalta meillä on tarkoitus tavata Pohjoismaiden neuvoston liikenneministerit. Sitten viestinnästä yleisesti ottaen. Yksi asioista seuraava, seuraavalla konsultio, konsultaatiokierroksella on se, että me saamme tällaisen briefauksen. Te varmaankin saatte jossain vaiheessa tietoa, mitä tässä tehdään, mutta yleisemmältä tasolta voin sanoa, että minusta tuntuu siltä, että tämä CF ja TNT valitettavasti ovat Euroopan parhaiten pidettyjä salaisuuksia, kun ajatellaan suurta yleisöä. Joskus minä suorastaan mietin, josko jotkut ihmiset korkealla tasolla Euroopan komissiossa ymmärtävät, mikä, miten tärkeä asia heillä on käsissään näiden hankkeiden osalta. Ja ainut tapa saada kaikki asiat läpi on se, että saadaan todella vahva tuki tälle Euroopassa kaikilla tasoilla, alhaalta ylös asti. Ja sitten tämä Y-väylä, no en tiedä mikä tämä B-suunnitelma on, koska <laughs> kukaan ei siitä tiedä, mutta Bremen, Hannover, Hamburg yhteys on todellakin aivan liian ruuhkaisa ja tätä pitää työstää. Esir-rahoitus sitten No, minulla on luettelo näistä oman käyttäväni hankkeista, joihin saadaan esirahoitusta. Tässä on rahoitusvirtaa. Ennen kaikkea tässä on kysymys rautatiehankkeista, mutta on muitakin hankkeista, hankkeita, joista saa sitten rahoitusvirtaa. Öö, tällainen luettelo näistä hankkeista voi olla, siinä yritetään ennalta identifioida eri asioita. Ja sitten vielä kysymys pohjois-etelä-asiasta ja lähentymisestä. Kyllä, jotkut hallitukset ovat tehneet sellaista resurssointia, että ne pystyvät toimimaan niin, että ne voivat toimia silloin, kun ne haluavat. Ja joitakin hallituksia, niillä on valtaisia esteitä, ne eivät nämä hankaluudet liittyvät niiden kapasiteettiin todellakin toimia ilman, että ne niin, että pystyvät toimimaan niin, että ne eivät loukkaa tiettyjä kriteerejä. Minä toivoisin, että hallitukset voisivat käyttää äh, tätä kultaista sääntöä, että ei laskettaisi näitä hankkeita budjettialijäämän laskemisessa. Sitten puheenjohtaja vielä nämä muut kysymykset hyvin nopeasti. Esiristä ja resurssivirastoja puhuttiinkin. Tällainen konsensusrakennus, onko Saksan hyvin, onko esimerkiksi Saksa hyvin sitoutunut tässä, no kyllähän jokaisella on sama suunnitelma, ei ole yhtä ainutta pilkun eikä pisteen eroa sen välillä, niiden suunnitelmien välillä, jotka menevät Berliiniin, Tukholmaan tai Roomaan. Ja koska kaikki sanoivat kyllä tähän, niin voitaisiin olettaa, että takana on konsensus. Dominik Rike sitten kysyi tässä vielä näistä risteyskohdista eri hankkeiden välillä ja näiden koordinoinnista. No tässä vaiheessa voin todeta teille vain sen, että viime vuonna koordinaattorit kollegiona, jos sanoisin näin, tapasivat kuusi tai seitsemän kertaa. Ehkä alioarvioin tätä määrää. Effort, Nürnberg, Munich, Bremen – No, mehän odotamme tässä Bundesvergerin suunnitelmaa ja näitä prioriteetteja. Tiedän, eh, mehän tapasimme Deutsche Bahnin eh, johtoa, johtoa korkealla tasolla Saksassa ja he ovat hyvin riippuvaisia julkisen rahoituksen saatavuudesta. Ja tänä päivänä rahoitusmallissa ei ole mukana niinkään yksityistä rahoitusta tai yksityisen ja julkisen kumppanuutta, ja tämä vaikuttaa liikennesuunnitelmiin. Ja me kaikki odotamme nyt, mitä tapahtuu, ja me hyödynnämme mahdollisuuksiemme mukaan niin paljon kuin pystymme sitä, mitä tulevan pitää. Sitten yhteiset odotukset, jos näin voin tämän sanoa, koska kaikilla nyt on sama suunnitelma, koska kaikki ovat päättäneet konsensuksella tämän allekirjoittaa, koska jokainen jäsenvaltio asio, asiantuntijoidensa kautta se komiteassa nyt ensimmäistä kertaa vuoden 2000, vuoden 1994 jälkeen pääsivät yhteisymmärrykseen komission ehdottomasta rahoituksesta. Ei tyhjiä ääniä, kukaan ei ollut poissa, niin tämä on todellinen ennakkotapaus ja tämä osoittaa sen, että on suunniteltu hyvä malli ja tätä on kehitetty ja koordinaattoreiden kesken on luotu suurempaa konsensusta. Ensimmäistä kertaa TNT-politiikassa on päästy siihen, jossa yksikään jäsenvaltio ei vastustanut yhtäkään ehdotusta näistä yli 270 yhteisrahoitetusta hankkeesta. Tämä on suuri menestys ja tämä osoittaa sitä, miten me voimme älykkäästi rakentaa tulevaisuutta yhdessä. Thank you for the, for the speech. Kiitoksia tästä vastaustuokiosta. Ja totta kai kaikkea onnea menestystä ja tulevaan työhön. Ennen kuin jatkamme tästä eteenpäin, haluan että Jörg Weigfried on siirtynyt pois täältä. Hän on mennyt, hän on mennyt ministeriksi ja Karolin Kassandra Vines on täällä hänen jäsenen tilallaan. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Ich begrüße jetzt recht herzlich Kurt Bod. Nyt toivotan tervetulleeksi Kurt Podvikin. Hän oli Saksassa liikenneministerinä. Ja nyt hän on Podvik 2 komitean puheenjohtajana, jossa pyritään sitten saamaan tarpeellinen rahoitus liikenneinfrastruktuurille, jotta voidaan uusia käytäviä myös rakentaa. Ja olen tyytyväinen, että hän on täällä tänään vieraana. Hän on Itämeri Atriameri käytävän koordinaattorina ja hän on jakanut teille maan asiakirjat etukäteen. Herra Podevik, teillä puheenvuoro. Puheenjohtaja, kiitokset näistä ystävällisistä esittelysanoista. Hyvät parlamentin edustajat, olen erittäin tyytyväinen, että saan olla täällä tänään Atriameri, Itämeri käytävän koordinaattorina ja esittelemässä meidän työohjelmaamme ja voin sitten myöskin tehdä selväksi teille, että tällä käytävällä on erityismerkitys, kun pyritään yhdistämään erilaisia liikenneverkkoja Euroopassa. Olen erittäin tyytyväinen, että näin vuoden päästä, siis vuosi sitten, kun minulle annettiin luottamus tähän tehtävään, että saan toimia täällä tässä tehtävässä, ja täällä valiokunnassa minulle, niin silloin minulla oli vielä vähän epäselviä kuvia tästä – tehtävästä, mutta tämä on kaikki nyt konkretisoinut tämän jälkeen. Tämän takia haluaisin työohjelmastani katsoa sen tärkeimpiä kohtia, joka on kaikilta jäsenvaltioilta saanut hyvin myönteisen palautteen. Se juuri mitä Pat Cox omassa puheenvuorossaan totesi hyvin laajasti, mitään se, että yhteistyö Euroopassa se pitää perustua luottamukselliseen työtapaan. että tätä voi vain painottaa. Sallikaa, että muistan hieman tästä minun omasta käytävästäni, mitä, mitä se näyttää Itämeri, Adrian meri käytävästä. Se yhdistää Itämeren, Adrian meren ja kuuden jäsenvaltion kautta Puola, Tsekki, Slovakia, Itävaltaa, Slovenia ja Italia ovat nämä maat. Myöskin neljä valtion satamaa, Ponin, Sisin, Tidiania ja Danski, aina Adrian meren sydämään Ravennaan, Venetsiaan, Triesteen ja Kooperin saakka sitten. Yli 4000 kilometriä rautateitä ja tietä yhdistää 13 urbaanikeskusta ja 13 lentokenttää 10 satamaa mikä on mielenkiintoista, koska meillä on aina lisääntyvät liikennemäärät, ovat nämä 30 logistista keskusta tähän tämän käytävän varrella. Kaikki nämä vastaavat sitten TEN-T-määräyksiä ja sen sääntöjä. Tietenkin tässä on paljon vaatimuksia rajat ylittävissä kohdissa. Näitä on yhdeksän Itämeri-Adriameri käytävässä – ehkä ratotiessä, yhdeksän ja seitsemän maantieliikenteessä. Mitä haasteita meillä sitten on oikeastaan niiden metriä merikäytävän suhteen edessämme? Kun katsotaan erityisesti rautatie rakennetta, haluaisin ottaa tämän asian esille. Artikla 12 TNT-asetuksesta esittää rautatieinfrastruktuurille infrastruktuurille tietyt standardit, joita pitää noudattaa – TNT-standardit, joihin tulemme myöhemmin palaamaan vielä. Tässä on vielä ongelmia, joita meidän pitää siis parantaa vielä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja sidosryhmien kanssa katsoa. Rautatieverkko, paitsi Paatissa ja viinivälinen verkko, niin näissä on myöskin matkustajia, yhteyksiä ei ole täysin sähköistetty Kuitenkin voi todeta, että jäsenvaltioissa on kolme erilaista sähköjärjestelmää käytössä, joka tietenkin haittaa sitten yhteen sopivuutta. Tästä moni järjestelmää peturien käyttöä. Käytävässä on periaatteessa noin 22,5 tonnia vähemmäisakselipaino ja 10 prosenttia koko rautatieyhteyksistä tällä hetkellä ei täytä näitä vaatimuksia. Puolassa ja Sloveniassa olivat suurimman osat näistä. Me tulee sitten rahtijunien nopeusrajoituksiin. Tässä on enemmän vielä ongelmia Puolassa ja Sloveniassa on tiettyjä pullonkaulia, kauloja, jotka vaativat kyllä rautatieyhteyksien uudistamista, jotta voitaisiin vähintään 100 kilometriä kulkea täällä koko matkan aikana. Se olisi vähimmäisnopeus. Vielä tulee junien pituuteen, tässä tilanne on vielä kriittisempi. Suurimman osa näistä, näistä osioista, 24 prosenttia käytävän infrastruktuurista, on maksimaalinen pituus lyhyempi kuin tämä vaadittu, se on 40 metriä. Eli tässäkin on huomattava haaste tulessa. ERTMS-järjestelmä ei ole Itävallassa Verastaalin sen pääaseman yhteydessä vielä käytössä. Joten Karo Vinkin kanssa, jolla on siis tämä RNT, Hansen horisontaali täytäntöpano tehtävän vastuullaan, tietenkin hänen kanssa mielellään yhteistyö tästä, koska uskon, että meidän pitää löytää yhteinen turvajärjestelmä tähän käyttöön. Ja se on tulevaisuudessa myöskin suuri haaste meille. Te näette tästä kalvosta, että tässä on vielä monia pullonkauloja, joita pitää poistaa. Sitten menen katsonkin seuraavaa kriittistä asiaa Itämeri ja Tremerin käytävän yhteydessä. Kuusi näistä ongelmista liittyy näihin ylittäviin paikkoihin. Näistä tarvitaan huomattavaa parannusta rautatieyhteyksissä. Puolan rajalla, Ostravan kohdalla – ja Katowicesta Ostrovaan myöskin. Ja Itävallan ja Slovakian välisellä rajalla Viinin ja Partislavan välisessä yhteydessä on myöskin kriittinen kohta. Ja Puolan, Slovakian, äh, Katowice ja Chilingan välillä ja Kraatsin Itävallan kohdalla ja Kraatsista Mariborin ja Triestestä Italia, Italian suuntaan. Tämä kuulostaa kaikki ongelmallisilta, mutta voin kertoa myöskin teille sitten edistyksestä, että olemme saaneet aikaiseksi näiden suhteen. Katsotaan sitten maatieyhteyksiä. Näitä on parannettu, mutta silti vielä kaksi kohtaa, jotka vaativat meidän erityishuomion. Katowicin ja Silinan välinen yhteys Puola, Slovakia ja sitten myöskin tämä Itävaltaan yhteys. Sitten on kaksista puuttuvaa kohtaa, alppiyrityskohtaa, tästä missin linkkiä. Itävallan alpeilla, Tetmastedin ja Grafensteinin välillä ja Semerin, sen tunneli, siellä kohdassa myös. Se on toinen puuttuva. Nämä projektit ovat tärkeitä tulevan kuljetusjärjestelmän ja sen kilpailukyvyn kannalta ylipäätänsä. Mutta lopuksi voidaan todeta, että on myöskin paljon kansallisia eh, pullonkauloja kohesiomaissa, Puolassa ja Sloveniassa, vaikka siellä on huomattavia uudistamishaasteita vielä Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa vaaditaan myöskin vielä ponnisteluja. Eli vielä on paljon tehtävää, hyvät naiset ja herrat. Mutta uskon, että on järkevää avata tämä käytävä ja kehittää sitä edelleen. Katson oikeastaan optimistisena tulevaisuuteen, koska ei minulla pelkästään ole hyvä tunne, vaan myöskin jäsenvaltion hyvät työtulokset ovat osoittaneet sen, että ovat hyvin sitoutuneita yhteisten tavoitteiden – saavuttamisesta olemme siis yhdessä työohjelman puitteissa määritelleet, että näitä tavoitteita jatkossakin kehittää. 350 investointiprojektista, joita tämän käytävän yhteydessä on katsottu, niin vuonna 2030 mennessä niistä suurin osa on jo hyvin pitkällä. Ja sitten jos katsotaan tätä investointimääränä, se on noin 6 miljardia euroa kokonaisuudessaan. Ja tässäkin rautatiet ovat pääasemassa yli puolet. Ja siellä on myöskin suurimmat haasteet. 30 prosenttia investoinnista menee sitten liikenteeseen. Tässä pyritään kuitenkin näitä räätylyttäviä ja aukkokohtia täyttämään. 12 prosenttia satamiin ja 6 prosenttia lentokentille ja urbaanialueille. Eli tässä on huomattavaa haasteita. Vaikka meillä onkin verkkojen Euroopan välineestä rahoitusta, mutta toivottavasti myöskin jatkossakin saisimme lisää rahoitusta. Tällä hetkellä on liian vähän rahoitusta, että meidän pitää priorisoida. Meidän pitää nämä rahoituspuitteiston yhteys, joka on vakaa, pitää kehittää sellainen luettelo, jonka pohjalta jatkamme toimia. Eurooppalaisena koordinaattorina käy mielelläni katsomassa paikan päällä jäsenvaltioissa tilannetta ja tukemaan tukemassa heitä. Työohjelmani on ensimmäinen askel tähän suuntaan. Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa olemme etsineet viisi prioriteettialuetta. Tärkein on rajat ylittäviin yhteyksiin investointi. Tässä on suurin eurooppalainen lisäarvo näkyvissä. Tässä pitää yhdistää eurooppalaiset verkostot eurooppalaisena koordinaattorina olen sitä mieltä, että meidän pitää nämä käytävä osiot keskustella jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme myöskin ajallisesti synkronisoida toimet paremmin. Ja haluamme myös tukea jäsenvaltioita projektien suunnittelussa rajat ylittävissä projekteissa. Tässä pitää tulevaisuudessa katsoa tulevia haasteita. Sitten toiseksi myöskin nämä alpit ylittävät yhteydet. Meillä on suuri alppialueen koordinaattorin kokous, joka juuri näitä yhteyksiä. Ne ovat tärkeitä, mutta ne pitää olla myöskin sellaisessa aikataulussa, että ne voidaan realisoida. Ja uskon, että tämän suhteen voimme kyllä voittaa paljon aikaa. Mutta se houkuttelevuus, kun ajatellaan vaikka myöskin vaikka tavaroiden kulutukseen, tulee olemaan yhä suurempi. Ja sitten satamien ystäminen maayhteyksiin. Tämä on hyvin tärkeää. Minä olin mukana, kun komission jäsen kävi satamissa vierailulla ja olin todenkin hämmästynyt, kun näin, että kuinka paljon satamia Euroopassa on, joilla ei ole vielä rautatieyhteyttä. Ne on pelkästään maantieyhteys. Tämä ei ole ajanmukaista, tämän takia tähän pitää kiinnittää huomiota. Ja neljänneksi, jollain tavalla kaupunki solmu ovat tämän ensimmäinen, mutta myöskin viimeinen kohta käytävässä. Joten nämä yhtymäpisteet, niitä pitää kehittää vielä lisää. Ja käytävä työssä pitää kiinnittää huomiota juuri tähän. Ja viides asia on ERTMS, sitä puhuinkin jo aikaisemmin. Uskon, että Karon penkiä pitää tukea hänen omassa ohjelmassaan. Ja minä itse olen päättänyt, että synkronisointi ja harmonisointi turvallisuusjärjestelmien kesken, se, sitä pitää edistää Euroopassa. Sitten vielä muutama lyhyt kommentti. Haluan kertoa teille lyhyesti, että tämä käytävä suunnitelma on meille kaikille yhteinen velvoite. Tämä perustuu tietenkin hyvin tarkkaan analyysiin, mutta tämä on myöskin monimuotoinen liikenneyhteys. Tässä on paljon tulevaisuuden liikennehaasteita näkyvissä, että Eurooppa myöskin tällä liikennepolitiikan alalla on toimintakykyinen. Ja sen lisäksi on tärkeää myöskin ottaa mukaan sidosryhmät mukaan ja, ja kuullaan heitä. Ja heidät on sitten sidottu mukaan työprosesseihin. Meillä oli neljä käytävä foorumia Brysselissä viime vuonna, joka on tällainen, tällainen kaskaari meille, jonka, jos jäsenvaltioita ja sitten infrastruktuurihallinnoit, alueella viisi ja alueet ja satama myöskin mukaan. Teemme myöskin temaattisia työryhmiä satamaviranomaisten kesken ja kaikkien käyttävän alueiden toimijoiden kesken. Jäsenvaltioissa syntyy myöskin käytävä yhteistyörakenteita, jotka ovat siis yhdistyneet toisiinsa. tämä on ihan oikea tapa toimia. Tätä pitää kehittää mainitsin rajat ylittävät projektit viime vuonna. Kävin kaikissa jäsenvaltioissa useamman kerran ja kävin myöskin kahden kesken vastuuministerien kanssa keskusteluja tärkeimmistä asioista. Me kävimme paljon keskisiä keskusteluja ja rajat ylittävissä projekteissa pitää myöskin jotain muun tyyppisiä yhteistyömuotoja sitten. Sitten lopuksi Haluaisin puhua vielä infrastruktuurirahoituksesta. Ehkä tätä voidaan puhua lisää sitä myöskin kyselykierroksen yhteydessä. Maltan edustaja, tämä on juuri täällä esille, ja olen valmis vastaamaan näihin kysymyksiin. Kiitokset mielenkiinnosta. Odotan vilkasta keskustelua. Kiitoksia, Kot Porvik. Ensimmäksi Massimiliano Fellini. Buongiorno, grazie mille. Kiitoksia minä koordinaattorina voin tehdä kaksi kommenttia tähän. Ensinnäkin siitä, tämän käytävän tärkeytyyteen, tärkeyteen, että Itämeri ja Itämeri käytävän tärkeyteen. Se on mutta selvä. On muuta talouden kehitys meidän mantereillemme. Se siirtyy tänne juuri tälle alueelle, tänne itäalueelle. Juuri itämeri meri käytävän ympärillä. Se alkoi siis pohjoisesta ja tulee sitten minun maahan Italiaan saakka aina. Kaksi kysymystä tähän liittyen. Tähän liittyy minun maani asioihin. Ensinnäkin suhteeseen, strategisen kehityksen suhteen, tämän uuden alppialueen kehityksen suhteen, joka tietenkin, tietenkin on hyvin tyypillistä juuri Pohjois-Italian alueelle, ei pelkästään tietenkään siellä, mutta se liittyy liittyy juuri erittäin hyvin tähän Itämeri, Adriameri käytävään. Niin minkä tyyppistä koordinointia näin strategisesti on ajateltu tämän käyttävän ko- käytävän yhteydessä ja Alpia makroalueen koordinaattorin kanssa. Ja sitten, sitten Pohjois-Adriameren satamista, eikä Italian satamista vielä, jotka ovat siis tärkeä osa tätä käytävää. Muistatte varmaankin tämän tärkeä projekti, josta, josta puhuttiin paljon Italiassa, Paolo Kostan, TRAN-projekti. Offshore-projekti Venetsian edessä. Se oli hyvin suuri projekti, josta puhuttiin paljon myöskin silloin Italiassa. Ja kysymykseni on teidän kantanne, mikä se on tähän liittyen. Tämä voisi olla mielenkiintoinen tietenkin muutos, että että vaikka kun puhutaan täällä Suetsin kanavan laajentamisesta, niin kyllä tällä olisi tuota vaikutusta myöskin sitten Pohjois-Atrian meren tilanteeseen. Sinne, sinne voi tulla paljon enemmän tavaraa lähi Ja jos, jos se on pieni, niin meritään paljon aikaa tässä. Joten tässä oli minun kysymykseni. Kiitoksia. Porsa, peräätsi, hyvä. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että meillä on tässä käsittelyssä ollut kaksi ö, käytävää ja niitä on vertailtu. Ja tämä vertailu on äärimmäisen tärkeää, koska matkaa, välimatka on 200-250 kilometriä Saksan ja ö, Puolan välillä. Joten tässä on paljon yhtymäkohtia. Hyvä puheenjohtaja. Te tiedätte hyvin, miten paljon tällä alueella on liikenneongelmia. Voiko tämä hanke sitten olla hyvä vaihtoehto, kun otetaan huomioon erilaiset ongelmat Saksassa? Tai pitäisikö ohjelmaa jotain toista liikennehanketta tässä? Meillä on yhteyttä Tanskatowice-yhteys, se on ollut jo jonkin aikaa olemassa, ja sitten uusi osio syyskuusta 2013 lähtien Svinovskes Tsitsin Posnan ja tämä menee sitten Ostravaan. Ja meillä on myös yhteistä aluetta, Itävallan aluetta. Tämä uusi osa on tällaista ulottautumista etelään päin, ja tähän liittyy oma kysymykseni. Kysyisin koordinaattorilta, kun ajatellaan infrastruktuuria, te ette näyttäneet reittiä kolme jolla voisi olla hyvinkin merkittävä rooli ajatellen Ystatia, sieltä lähtevää reittiä Skandinaviasta etelänpäin. Ja sitten rautatieverkko, joka on pelkästään rahtilinja Chesakudasta, joka menisi Posnaniin Toinen kysymys, äh, Svitsunin tunneli. Tämä on vain 1600 metriä pitkä tunneli, ei kovinkaan pitkä, mutta sen kautta pystyttäisiin sitten täydentämään äh, liikennevirtaa Saksasta – Te, hyvä ministeri, mainitsitte myös rahoituksen. Kysyisin teiltä, miten te sijoittaisitte tämän hankkeen Junckerin suunnitelman suhteen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että pitäisi ottaa huomioon tämä joukkovelkakirjarahoitusmetodi rahoitus, rahoitusmuotona infrastruktuurihankkeissa – siinä vaiheessa, kun infrastruktuurihanke on saatu loppuun hoidettua Saksan ja Skandinavian kanssa, niin investointi ja voitot tulevat olemankin hyvin nopeita. Ne tulevat nopeasti. Aivan kuten sanoittekin, investoinneissa on ollut viivästyksiä, mutta olette myös identifioineet nämä pullonkaulat, jotka aiheuttavat ongelmia ja nyt voidaan jo alkaa hyötyä näistä hankkeista. Joten kysyisin teiltä näistä kysymyksistä, näistä asioista, joista ette puhunut mitään, eli tämä rahti, rautatieosio ja pikatie, Puolan hallitus on ollut hieman vastahakoinen näiden hankkeiden osalta mistä mahdollista syystä tämä saattaa sitten johtua. Danke sehr. Jetzt Kiitoksia. Claudia Schmidt. Ja zuerst einmal danke. Kiitoksia esitystä esityksestä, jotka esitet täällä. Tietenkin minä tuen kaikki alueita, mikä yhdistävät vain Eurooppaa ja tekee tästä paremman. Totta kai tällainen pohjois etelä on enemmänkin kuin liikenneyhteys, se on muutakin. Tämän käytävän ympärille syntyy syntyytenkin vaurautta ja työllisyyttä ja talouden kasvua. No tämä kuulostaa jotenkin hyvältä, mutta realistisesti se on, jos, voi, on, jos voidaan myöskin näyttää lukuja tähän. Eli onko olemassa jotain arvioita sen suhteen, kuinka tämä alueen ja kaupunkeihin tämä on vaikuttanut. Ja sitten toiseksi puhutte tästä, että Itävallassa nämä kaksi tunneliprojektia ja kaupunkiprojektit, Koranbon ja Senerin tunneliprojektit, nämä eivät ole vielä täysin vielä valmiita, eikä niillä voida yhdistää pohjoista etelään. No kuten tiedätte, meillä on Itävallassa ongelmia luonnonsuojelujen kanssa, jotka juridisesti pyrkivät estämään näitä tunnelin rakennusprojekteja. Ja kun tämä ensimmäinen tarjous Pultsin taholta tehtiin, niin tämä otti suurta hämminkiä. Itävallassa, koska todettiin, että muka, tämä ei, tätä ei tueta. Kyllä, niin se tuetaan kyllä nyt. Mutta tämän takia olisi hyvä, että jos te koordinaattorina voisitte vielä kommentoida tätä, minkälainen rahoitus näillä kahdella rautatietunnelilla on. Ja ja varmaankin ne niitä rahoittaa, vaikka meidän puheenjohtajamme ehkä ei voi hyväksyä. Kiitoksia, teillä on mielipideen vapaus tähän liittyen. Mutta on hyvä, että mainitsit, että tulette Itävallasta. Tuskin kukaan olisi huomannut täällä kielestä, että tulette Itävallasta. Olka Senova. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za eh, informace, za prezentaci. Kiitoksia, puheenjohtaja. <clears throat> Kiitoksia tiedosta ja kiitoksia esityksestä. Minulla on kysymys tieliikennekuljetuksista, tiehankkeista tällä väylällä. Mainitsitte pullonkaulat. Ja sanoitte, että meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota äh, tiekuljetuksiin. Puhun Tsekin tasavallasta, siellä yksi pullonkauloista on Lipnik ja Zekovitsan välinen D1-linkki. Itse asiassa koko D1-moottoritie on valtava pullonkaula. Sitä on korjattu vuositolkulla. Ja mainitsi myös Banon ja Viennan, Viennin välisen yhteyden. Mm, Minulla on kysymys myös rahoituksesta. Äskettäin hän kävimme näkemysten vaihtoa komission kanssa – ensimmäisen tarjouskilpailuun valittuista hankkeista verkkojen Eurooppa-välineen puitteissa. Oletteko sitä mieltä, että tämä osio saattaisi saada rahoitusta osana tätä kohesio verkkojen Euroopan välineen rahoitusosuutta? Kiitoksia tämän jetzt maista. Kiitoksia. Kiitoksia herra Podevich No tämä on kello on paljon kysymyksiä tähän liittyen, ihan konkreettisia kysymyksiä minullakin mielestä puhutte näistä sisävesisatamista, mutta puhun nyt sisävesikäytävistä. Eikä, mikä näillä sisävesisatamilla on sitten, mikä rooli niillä on käytävässä? Näen, että rautteiden suhteen tehdään paljon, mutta sisävesiväylien suhteen voitaisiin päästä nopeammin eteenpäin kuljetusten osalta. Ja toinen kysymys – Tämän, miten tämä neljäs rautatiepaketti tulee ottamaan teknisesti teitä teidän käytävällänne? Tiedän, että tästä voi olla eri mieltä, mutta niinkin pitää monet asiat panna täyntöön, mutta puhutteessa kolmesta eri sähköjärjestelmästä. Uskon, että rautiapaketti auttaisi tässä. Nämä ovat minun molemmat kysymykseni, siis nämä sisävesisatamat ja sähköjärjestelmät. Kiitokset puheenjohtaja, jatkaa. Minä pidän vielä puheenvuoroon tästä näin. 52 prosenttia rautateitä, mutta jos katson sitten tunneleita myöskin, niin 34 prosenttia tästä menee sitten tunneleihin, että kilometrejä tällä nyt ei paljon saa aikaiseksi. Kun tätä karttaa, tämmöinen Varsovasta Bratislavaan mukavasti, ja sitten kaikki menee Viinin kautta tämän jälkeen. Miksi ei tutkittu sitä, että vaikka me patisi vasta Lubjanaa, se Unkarin kautta, tietenkin siellä on, siellä on olemassa olevia äm, väyliä, siis rautatieyhteyksiä. Siellä voitaisiin sähköistää, kun taas tunnelin rakentamassa kestää 10-20 vuotta. Miksi tätä on tutkittu? En periaatteessa ei vastaa tunneleita, mutta ettei heti alun perin voi katsottu muita mahdollisuuksia. Minä omassa lehdistötiedotteessani kerroin juuri tästä näin. Etenkin tämä on myöskin Itävallassakin kyllä teemana. Tietenkin tätä käydään keskustelua myös Itävallassa, mutta minä itse neutraalina täällä voin, voin kertoa vain faktoista. Minua hämmästytti se, että tietyt projektit saavat äh, vaikka kolmasosan rahoituksen mutta tämä tunneliprojekti ei ole pelkästään vihreiden käsittelyssä paljon. He, vo, he voittivat juuri tämän oikeudenkäynti. Semerinpaanhan on Unescon kulttuuriperintöä riippuen siitä, että onko se tämä, pelkästään tämä rautayhteys vai koko, vai koko väylä. Ja täällä kerrottiin jo aikaisemmin, että tällä tunnelilla on 0,15-0,40 prosenttia kuuluu hyötysuuden. Ja kun katson sitten Semeringin tunnelia ja laitan sen sitten myöhemmin sitten kiinni, niin se on, sen kuluhyötysuhde on 1,4. No täällä keskustellaan, että onko ne luvut ovatko ne väärennettyjä. No totta kai pitää olla varmuus siitä, että näin luvut ovat oikein. Sitten uusi, uusien teidän rakentaminen. Meillä puuttuu aina Saksasta 7,2 miljardia pelkästään kunnostamisesta. Ja tämä on tietenkin tärkeää. Tietenkin Saksan liittohallitus voi pelkästään suunnitella omia teitään, mutta tämä tietää vaikka entinen liikeministeri hyvin, että nämä ovat aina toivelukuja ja rahoitus ei kerro vielä siitä, mitä, mitä tapahtuu sitten lopuksi. Tuleeko rahoittamaan nämä kaikki projektit? tietenkin ertuksia tehdään. Ja totean että meillä on 100 prosenttinen rautatiemaksu, mutta sitten 9 prosenttinen maantiemaksu tällä hetkellä Euroopassa. Kiitoksia. Ja nyt sitten Pori, sinulla on puheenvuoro, voit vastata. Kiitokset näistä kysymysten kirjoista oikein pienistä asioista aina ihan strategisiin asioihin saakka. Pyrin nyt vastaamaan näihin kaikkiin. Tuen sitä, mitä edustaja Salini totesi täällä, että tällä tavallaan aloitetaan uusi alueen mukaan ottaminen. Mennään itään päin, kun rautatieyhteyttä yhteyttä kehitetään. No sillä on suuri merkitys Euroopan yhtenäistämiselle. Tämä on myöskin muita yhteyksiä kyseessä. Ja se ajatus, että tässä yhdistetään Itämeri Atriameren kanssa ja luodaan uusia mahdollisuuksia, niin tähän palaan sitten, kun puhun niistä vaikutuksista, mitä makrotaloudelliset rakenteet ovat aikaansaaneet jäsenvaltioissa, mutta myöskin Euroopan unionissa. Pyydän, että ymmärrät että offshore-satama asiasta en voi nyt sanoa mitään. Koska täällä oli myöskin tällainen projekti hakemus, mutta se ei vastannut vielä silloin kriteereitä, että pitää todeta selkeästi. Ja hakemuksissa tiedätte, että oli kaksi erilaista tarkastelukategoriaa. Yksi oli tekninen taso, tekninen toteuttavuus, ja toinen oli sitten se, että mitkä projektit, millä, niillä on kaikkein suurin eurooppalaisin arvo, kun katsotaan niiden tulevaisuutta. Pitääkin todeta, että myöskin tämä Alppin makroalue, kuten muutkin alueet, ovat tärkeitä. Tämän takia meillä oli tällainen käytävän sisällä paneeli, jossa myöskin tekee Region edustajia oli mukana. Ja tämähän on järkevää silloin, kun makroaluestrategiaa voidaan yhdistää liikennestrategiaan. Toivottavasti näin vastasin kysymykseen. Eli meidän tavoitteemme on katsoa niitä erilaisia sisällöllisiä lähestymistapoja. Ja minä itse tuen makroaluestrategioita, ja Itämeren alue on tämän osoittanut ennen muuta, että tällä tavoin voidaan edistyä. Sitten edustaja Liberatski joka oli myöskin liikenneministeri aikaisemmin ja tuntee hyvin asiat, hyvin yksityiskohtaisesti. Nämä Scanmet ja Potri ja, ja myöskin Pohjois- ja Itämeri käytävä kaikki menevät ristiin, jotta kai pitää katsoa näitä liikennevirtoja. Ja Seshinisuiskin suuntaan menevä toinen haara. Tällä yhdistetään tavallaan tärkeitä liikenneväyliä. Meillä on paljon rinnakkaisia, se on yksi mahdollisuus. Tai sitten tehdään sellaisia investointeja, että näistä molemmasta haarasta ottaen muita järjestelmiä mukaan. Ja sitten taas pyritään nämä erittelemään. Me olemme tietoisesti valinneet tämän Itämeri, Atriameri käytävän, että RFC 5, kun keskusteltiin, eli tämä käytävä 201, tämä rautatieosuus, jos ymmärsin oikein, niin pitää katsoa, että meillä on toisaalta operatiivinen toiminta rautatie tavarakuljetuksissa – ja investoit menevät tässä TEN-T-sääntöjen mukaisesti. Ja niin pitää olla näissä rakenteissa mukana. Ja sitten tämän pohjalta pitää kehittää työsuunnitelmia. Tämän takia olen optimistinen, että juuri Puolassa voimme lähestyä asiaa satamoiden kannalta, mutta myöskin kaikkien kaupunkien kannalta, jotka ovat kiinnostuneita jatkokehityksestä. Haluan tehdä tämän selväksi Työsuunnitelmat on tehty ei pelkästään näillä foorumeilla, vaan myöskin kahdenkeskisissä keskusteluissa hyvin kiinteästi jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä. Saksan liittosavallassa on myös tehty näin. Ja olemme tyytyväisiä, että kansalliset suunnitelmat nojautuvat tähän käytävä suunnitelmaan. Sitten vielä esiristä kaksi kysymystä. Ensinnäkin, että onko se, onko Junckerin suunnitelma osana myöskin näitä verkostoja? Ja tämä hakemus, se, se kirjattiin kolminkertaisesti. Ja meillä on 6 miljardia tähän Itämeri, Atriameri käytävää. Tämä tullaan esiristä ja maiden rahastosta mm varmaan täytäntöön. Ja meidän pitää sitten katsoa, että ne, jotka projektit, jotka ovat saaneet hyväksynnän, voivat ehkä saada muitakin rahoitusmuotoja käyttöön. Täällä oli kysymys Rova Schmidtiltä juuri tähän liittyen. Eli kyseessä on ensimmäinen tarjous. Ja sitten niitä on sellaisia tarjouksia, jotka menevät hyvin pitkälle rahoituksellisesti. Ja sitten on myöskin mahdollisuus esirirahoitukseen. Niitä voidaan sitten käyttää tässä. Eli meidän raportillamme, CPS-raportillamme on osoittaneet sen jo, että, että tämä voi olla tavallaan tällainen suunnitelma, jonka pohjaan pohjalta edetään, kuinka voidaan katsoa rahoituksellista toteutettavuutta. Ja näin myöskin Junckerin ohjelma on päässyt askeleen eteenpäin. Ja uskon, että olemme näin ihan oikealla tiellä. Rova Schmidt kysyi vielä sitten, mitkä taloudelliset vaikutukset tällä on. Paroinhofer-laitos tutki sitä, että mitä makrotaloudellisesti jää, jos, ei, jos emme tätä toteuta, eikä siis päinvastoin, jos emme me, jos me teemme tämän, saamme 10 miljoonaa työpaikkaa, eikä tässä on se yksi, yksi neljään suhde, mikä täällä mainittiin eikä infrastruktuuri, logistiikka ja arvon lisäprojektit pitää kaikki ottaa mukaan. Näin käytyy nämä 10 miljoonaa työpaikkaa voidaan luoda pysyvästi. Sitten edustaja Sanova, myöskin maanteillä on merkityksensä, mutta kohesiorahastosta sitten, eikä näistä suurista varoista, joita on käyttäisi jäsenvaltioissa, vaan 10 prosenttia on maanteille. Eli tässä on selkeä priorisointi kyseessä. Joten tarvitaan lisää rahoitusta vielä rautiealalle. Maisena, eikä ensimmäisen kysymykseen, siis nämä sisävesisatamat, niillä ei ole oikeastaan minkäänlaista roolia tässä. Mutta, mutta tietenkin sitten näissä yhdistävissä käytävissä niillä on oma roolinsa. Eli nämä 30 terminaalia Pekka mainitsi. Pyrimme tavallaan integroimaan nämä muut käytävät näiden kautta. Ja sitten tuo neljäs rautatiapaketti, olen tyytyväinen, että se tulee. Ja uskon, että tällä tavoin meillä on paremmat maasuudet kehittää niitä infrastruktuuriprojekteja, jotka ovat tärkeitä. Ja herra Kramerin viimeiset kysymykset vielä jos tämä lasketaan näin, niin se on 13 prosenttia näistä varoista menee näihin molempiin tunneliprojekteihin. Meillä on myöskin muita rautatieprojekteja tässä yhteydessä. Mutta haluan tässäkin tehdä selväksi, että meillä on tietenkin verkkojen Euroopan välineen määräys, joka sitoo meitä. Emme voi tehdä tämän käytännön ulkopuolisia projekteja. Kratsista Klagenfokki, tämä on määritelty, että se on meidän sitoumuksemme. Mutta mikä on tärkeää käytävän suhteen, me olemme tehneet käytävän tutkimuksia, antaneet näitä tehtäväksi. On tähän myöskin myöskin liikenneympäristövaikutuksista. Eli on kuulla, mitkä käytävät tai osiot toimivat, mitkä eivät. Jos joku ei toimi, koska se on tarpeeksi houkutteleva, jos meillä on kokemuksia tämän suhteen, niin me tiedämme, että silloin yleensä on vaarana se, että siirrytään takaisin maantiekuljetuksiin. Jotenkin pyrimme välttämään sitä. Toivomme, että käytäviä käyttäisiin tulevaisuudessa enemmän liikenteen tarkoitusperiin. Kiitokset. Ja, vielen dank. Und, äh... Kiitokset ja toivomme, että ne jatkoa työllenne. Kaikkea hyvää ja menestystä. Ja nähdään varmaan vuoden päästä ja sitten saamme taas tietää kokeituksesta Kiitoksia, herra Porvish, ja onnittelut parlamentin puolesta. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt. Sitten viisumipaketti kohta, kiertovaatkoviisumi ja viisumisäännöstö. Uljihen ei on tässä esittelijä, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiitoksia. Odottelen hetken jotta voin olla varma siitä, että kaikki kykenevät laittamaan kuulokkeet päähän. Meillä on kaksi esiä esityslistalla. Ehdotuksemme on, että käsitellään ne yhdessä. Jos sopii, niin kertoisin näkemykseni. Ja sitten on teidän asian hyvä puheenjohtaja, haluatteko käydä näistä yhteisen keskustelun vai ette, mutta minusta olisi helpompi käsitellä kaikki nämä yhdessä. Se on henkilökohtainen näkemykseni ja toivottavasti asiantuntijoillekin sopii näin. Eli luvallanne. Juuri näin sanoo puheenjohtaja. Mitä sanoisitte, jos voisitte palata äänestäjänne pariin ja ilmoittaa heille seuraavaa? Tässä on paketti. Meillä on lainsäädäntöpaketti, jota sovelletaan seuraavan viiden vuoden ajan – jolla voimme luoda 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja Euroopan unioniin. Euroopan komissio on tehnyt laskelmia. 130 miljardia euroa tuloja seuraavan viiden vuoden ajan. Mitä sanoisit? Ei mitään erityisiä investointeja, ei mitään erityisrahaa. Kaikki mitä tarvitsee tehdä vain katsoa monimutkaista lainsäädäntöä, joka on itse asiassa jo aika vanhentunut tässä vaiheessa, viisumipolitiikka, joka on vanhentunut, sen uusimisesta on, uusimisesta on kysymys. Varmasti jo kaikin äänestä, jonka tapaisitte, kyllä taputtaisi teille ja EU-toimielimille, jos ne tekisivät näin. Jos näin hyviä uutisia kertoisitte. Eli tiedän, että nämä kaksi asiaa esityslistalla liittyvät vain Schengenin alueeseen. Olen siitä tietoinen, mutta siitä huolimatta käsittääkseni sillä voi olla myös kerrannaisvaikutuksia koko Euroopan unionille, erityisesti Schengenin alueen maille. Tässä puhutaan tuloista ja työpaikoista. Eli tämä on viisumipaketti ja ne muutokset, joita tähän ehdotetaan. Ja se on pääaiheena näissä kahdessa asiassa tänä iltapäivänä toukokuusta lähtien, miltei kahden kuukauden ajan. Olemme tätä asiaa käsitelleet eri kollegoiden kanssa on ollut paljon keskustelua. Jotkut ovat käyneet jopa Kiinassa asti katsomassa, mitä asiantuntijat siellä ovat mielessä. Voin ihan turvallisin mielin sanoa teille, hyvät kollegat, sen, että kun puhutaan liikenteestä, matkailusta, niin meidän valiokunnallemme, joka vastaa molemmista olen sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, että viemme tätä asiaa eteenpäin parlamentissa. Nyt katsoisin mielelläni yksityiskohtia. Mainitsin komission ehdotuksen, koska syksyllä sitten esitän transvaliokunnan näkemyksen tuohon komission näkemykseen ja viittaisin vuoteen 2013 silloin tehty tutkimukseen, jonka komissio tilasi. Se liittyy viisumien myöntämiseen prosesseihin – taloudellisiin etuihin, joita tällaisissa järjestelmissä on. Ja juuri tähän viittasin tässä lausunnon alussa. Mitä komissio sitten sanoo, tai mitä tämä tutkimus itse asiassa sanoo? Se sanoo, että viime vuosina, jos katsotaan Schengenin sääntöjä, Schengenin säännöt ovat erittäin tiukat ja niitä sovelletaan erittäin tiukasti. Kun puhutaan kilpailutilanteesta, niin se mitä meillä tällä hetkellä on, on erittäin haitallista kilpailumielessä. Olemme menettäneet noin 6,6 miljoonaa turistia. Tässä puhutaan turisteista, jotka tulisivat Brasiliasta, Intiasta, Kiinasta, Venäjältä, Kolmasista maista toisin sanoen, jotka olisivat tulleet tänne paikalle, joilla on maksukykyä. Ja heitä voidaan pitää suuren rahan käyttäjinä. Nämä matkailijat eivät ole tullut paikalle vain yksinkertaisesti meidän viisumijärjestelmämme takia. Meidän viisumijärjestelmämme pitää heidät Euroopan ulkopuolella. Tänä aamuna tapasin yhden suuren yhdysvaltalaisen hotelliketjun johtajista. Kävimme näkemysten vaihtoa ja hän totesi, että Yhdysvaltain näkökulmasta katsoen on hyvä, jos Eurooppa jatkaa tällä tavalla jos emme ymmärrä, miten tärkeää on joustavoittaa viisumisääntöjä Euroopassa. Jos tällä järjestelmällä jatketaan, niin sehän on vain hyvä USAlle. Mutta tietysti meillä on eurooppalaisia yhtiöitä. Eurooppa oli ennen ylpeä siitä, että se oli numero ykkönen turistien matkakohteena, mutta nyt olemme jäämässä Etelä-Amerikan, Yhdysvaltojen, Australian jalkoihin – jos viisumijärjestelmästämme on tarkoitus saada joustavampi, niin voisimme näin houkutella luoksemme kolmansia maiden ihmisiä. Meillä on tässä kaksi eri ehdotusta, kaksi pakettia, viisumipakettia, joita käsitellään yhdessä yhtäältä. Tässä puhutaan viisumisäännösten uusimisesta. Ja toisessa ehdotuksessa puhutaan uuden tyyppisestä viisumista, niin sanotusta Schengenin kiertoviisumista, Komission ehdotuksen tavoitteena on katsoa Schengenin aluetta ja lyhytaikaisia oleskeluja sen alueella ja viisumien myöntämistä tuollaiseksi lyhyeksi oleskeluksi, joka tekisi menettelystä yksinkertaisen ja lyhyen. Se merkitsisi vähemmän byrokratiaa, vähemmän kustannuksia. Ja tietysti tärkeänä olisi se, mitä ei kannata liikaa olla mainitsematta, on se, että tämä asia pitää käsitellä, koska muut valiokunnatkin kiinnittävät siihen suurta huomiota. Kysymyksessä ei ole oikeastaan taloudellinen näkökulma, vaan myös turvallisuusnäkökulma. Tämän viisumipaketin täytyy riittävästi ottaa turvallisuusnäkökulma huomioon. 6,6 miljoonaa turistia, joita ei ole tullut Eurooppaan. Varakkaita turisteja, jotka olisivat tulleet Eurooppaan, mutta eivät tulleet. 6,6 miljoonaa. Kuinka moni heistä olisi ollut potentiaalinen terroristi? mielestäni. Olen kuullut tämän tyyppisiä argumentteja muilta parlamentista ja pelkään, että tämänhetkisestä tilanteesta johto Euroopassa, niin ehkäpä ihmiset haluavat hyödyntää tätä tilannetta ja sanoa, että ei, ei, nyt pitää rakentaa aitoja muureja. Meidän tulee rajata aluetta, me ei pidä mahdollistaa tällaista liikkuvuutta. Sen saatatte kuulla. Mutta nyt pitää kyllä katsoa taas tuota potentiaalista vaaraa ja arvioida sitä. mutta viisumikysymykset ovat aivan toinen juttu. Terroristit eivät ole koskaan hakeneet viisumia tullakseen Eurooppaan. Siitä voit olla ihan varmoja. Mutta tämäkin järjestelmä on merkinnyt sitä, että Kiinan kansalaiset tai muut ovat jääneet Euroopan ulkopuolelle, mahdolliset investoijat. Heillä olisi kuitenkin ollut taloudellisia etuja, tulee tänne. He olisivat ehkä halunneet tarkastella elinkeinoelämän tarjoamia mahdollisuuksia. Me emme ole siihen tarjonneet tilaisuutta. Siksi haluan tehdä aivan selväksi sen, että kun puhutaan komission ehdotuksesta, niin meillä on kollegoita, joiden kanssa olen kyennyt puhumaan viime viikkojen ajan. Olemme solmineet sopimuksen ja olemme todellakin tukeneet komission ehdotusta. Haluaisimme ehdottaa, että meidän valiokuntamme, siis RAN-valiokunta, veisi tämän asian vielä pidemmälle. Ehkäpä lisäisi muutaman ehdotuksen tähän alkuperäiseen ehdotukseen, joka komissiolta on tullut. Sitten meillä on interryhmä, joka on tavannut Claudio järjesti kuulemisen, joka oli aivan erinomainen. Ja sieltä tuli myös tämä sama mielipide esiin. Kuten totesin viime viikkojen ajan, olen keskustellut asiantuntijoiden kanssa, kattojärjestöjen kanssa Euroopassa ja olemme käsitelleet kiertoviisumikysymystä, olemme puhuneet kulttuurijärjestöjen kanssa, VTOn kanssa, maailman matkailujärjestön kanssa hotellien edustajien kanssa. Ja varmasti on monia muitakin, jotka ovat mukana tässä keskustelussa. Ja voin kertoa, että kaikki tällä alalla toimivat ovat erittäin pitkälti tämän uuden ehdotuksen kannalla. Yhteenvetona sitten vielä muutama näistä tärkeistä kohdista, jotka tulevat tästä viisumisäännöstä ehdotuksesta. En mene yksityiskohtiin. Meillä on aikaa ennen syksyä vielä niitä käsitellä. Ensinnäkin viisumihakemusten prosessointi ja Viisumien myöntämisen määräajat. Haluamme lyhentää näitä määräaikoja. Hakemuksen jättäminen pitäisi olla mahdollista toisessa EU-valtiossa, jos omassa maassa ei ole tietyn konsulaatin edustustoa. Olen tavannut monen Euroopassa, ja tässä puhutaan todella suurista yrityksistä, jossa on valtava liikevaihto Kiinasta yrityksessä esimerkiksi. Ja niiden keskuspaikat eivät välttämättä, eivät välttämättä ole Pekingissä tai Shanghaissa. Silloin käsitelty tätä kysymystä. Saattaa olla, että niiden pääpaikka on tuhansia kilometriä näistä kaupungeista ja ne henkilöt joutuvat hakemaan Schengen-viisumia. Kiinalaiset yritysten henkilöt olisivat voineet tulla Eurooppaan ja viedä täällä läpi liikeneuvotteluja. Mutta tämänhetkinen järjestelmä merkitsee sitä, että täytyy matkustaa Shanghain tai Pekingin, täytyy matkustaa koko päivä, yöpyä siellä, jotta voivat saada viisumin Schengen-konsulaatista. Erittäin pitkä aikainen prosessi. Ja omalla tavallaan aika ei-arvokaskin prosessi. Mutta siitä tulee helposti mieleen, että en halua koko viisumia. Jos prosessi on ollut niin monimutkainen, niin moni luopuu. Ei haketa koko viisumia. Päätetään olla tulematta Eurooppaan ja katsotaan sen sijaan muualla muita sijoitusmahdollisuuksia. Mutta entäpä sitten matkailu, kulttuuritapahtumat, taiteilijat, kaikki tämä, kaikki he jäävät ulkopuolelle. Komissio haluaa nyt helpottaa tilannetta tavallisten matkailijoiden kohdalla. Tämä monen maahan tulla mahdollistava viisumi. Mm, näiden hakemusten esittämistä täytyisi helpottaa. Esittäminen pitäisi olla mahdollista myös internetissä kahdeksi viikoksi maksimissaan. Myöskin yksinkertaistettu prosessi näille lyhyille viisumeille. Se on kaikki osa viisumin ehdotusta. Nämä ovat komission ehdotukset ja yhdessä muiden asiasta kiinnostuneiden osapuolten kanssa. Olen keskustellut tästä elinkeinoelämän kanssa, kaupan asiantuntijoiden kanssa. Olen kysynyt heidän huolenaiheistaan ja olen itse asiassa sisällyttänyt tähän muutaman tarkistuksenkin, jota voitte sitten itse katsoa. Muutama yksinkertaistus, joka koskee merimiehiä, niitä, jotka työskentelevät kuljetusalalla ja niitä, jotka tietysti työskentelevät matkailussa, niitä, jotka ovat esimerkiksi matkajohtajia. Olen ehdottanut näille erityisryhmille helpotuksia. Muutama esimerkki esimerkkinä Yhdysvallat. joka altistuu paljon enemmän terrorismin vaaralle kuin Eurooppa. Siitä huolimatta se on ottanut käyttöön uuden järjestelyn, joka on kymmenen vuoden voimassa oleva, monta maahantuloa mahdollistava viisumijärjestelmä. Miksikäs meillä ei sellaista voisi olla? Joku sanoo, että se on terrorismin takia. Niin näytän teille, että Kanadassa tai Yhdysvalloissa tämä toimii. Ne ovat molemmat hyviä esimerkkejä. Mehän olemme matkailuvaliokuntakin, joten meidän tehtävänämme todellakin on esittää tämän ehdotus viisumitietojärjestelmästä. Sitten taas ne, jotka ovat rekisteröityneitä siihen, varmistaudutaan siitä, että nämä voivat hakea viiden tai kymmenen vuoden viisumi, jotka mahdollistavat nämä monta maahantuloa. Jos voitaisiin näin hoitaa myöskin nämä merenkulkijat, että heille voitaisiin he voisivat esittää Euroopan unionin ulkorajoilla nämä hakemuksensa, niin se olisi huomattavasti helpompaa. Varmasti olette nähneet kaikki nämä ehdotukset kirjallisina viime viikkojen ajalla lentokentät sitten, millä tavalla niitä käsitellään, miten meillä on se enemmän suoria lentoja tietyille lentokentille, rajaylitykset, joissa voisi esittää myös muita viisumihakemusmahdollisuuksia. Kiina, kuten tiedätte, on erittäin suljettu maa, mutta silloin kun kysymys on tärkeistä matkailukohteista, niin se on ottanut käyttöön mahdollisuuden myöntää viisumeita raja-alueilla. Erittäin yksinkertaistetun menettelyn turvin. Jos Kiina tähän pystyy, niin miksei Eurooppa? Yhteenvetona tämä uusi viisumissäännöstä tai sen uudelle muokattu versio, kuten näette tästä tekstistä, jonka olen teille esittänyt, meillä on tiettyjä ehdotuksia, joita on esitetty ja ne pohjautuvat meidän keskusteluihimme asiantuntijoiden kanssa ja asiasta kiinnostuneiden osapuolten kanssa, niin parlamentissa varjoesittelijät sitten tietysti haluaisivat näitä tukea. Tiedän sinne aiemmista keskusteluista, niin ja muutama sana vielä kiertoviisumista, jos sopii hyvä puheenjohtaja. Tässä on kysymyksessä uuden tyyppinen viisumi. Sitä sovellettaisiin kolmannen maiden kans kolmansia maiden kansalaisiin, jotka tulevat Euroopan yli 90 päiväksi, mutta maksimissaan vuodeksi, ja he haluavat matkustaa alueen eri jäsenvaltioiden välillä tuona aikana. Eli he eivät vietä yli kolmea kuukautta missä hyvänsä maassa, vaan he kuitenkin haluavat Euroopan unionin alueella viipyä paljon pidempään ja siirtyä siis maasta toiseen. Tässä puhutaan vaikkapa esiintyvistä taiteilijoista, liikemiehistä ja naisista, kulttuuritapahtumista, kiertoviisumisista tätä tarkoitusta varten. Selvitän sitä, millä tavalla tämä tällä hetkellä toimii. Tällä hetkellä tämänhetkisten säännösten nojalla näiden ihmisten täytyisi lähteä Schengenin alueelta 90 päivän kuluttua ja sen jälkeen pysyä sen ulkopuolella 90 päivää. Sitten voivat palata uudestaan esittää uuden hakemuksen. Ihan kamala järjestelmä, joka täytyy maistaa. Ja siitä syystä haluaisin kovasti pyytää teitä tukemaan tätä. 8.9. asti on mahdollisuus esittää tarkistuksia, sitten niistä keskustellaan uudestaan. Kiitos. Kiitoksia. Claudia Monteur, Tarja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja ja ensinnäkin kiittäisin kollega Istvania loistavasta asiakirjasta, jonka hän tänään esitti työtämme varten ja joka vastaa matkailusektorin toiveita. Matkailusektori on taas antanut viitteitä kasvusta ja työllisyyden parantamisesta ja sen täytyy olla yksi prioriteettimme Euroopan unionissa. Aina täytyy kunnioittaa jokaisen jäsenvaltion erityispiirteitä ja identiteettiä näissä matkailupolitiikkaan liittyvissä toimista. Nyt jo osoitettiin, miten Euroopan unioni on kaikista rajoittavin maablokki maailmassa, mitä tulee viisumien myöntämiseen. Tässä mielessä me tarvitsemme selkeämpiä ja yksinkertaisempia sääntöjä, modernimpiakin sääntöjä, jotka on harmonisointu Schengenin alueella. Me tarvitsemme vähemmän monimutkaisuuksia niin, että saamme houkuteltua enemmän matkailijoita Euroopan unionille. Me tarvitsemme uusia markkinoita, uusia investointeja ja sellaiset markkinat kuin Venäjä ja Kiina, johon viitattiin useaan otteeseen, ovat Euroopan unionille erittäin tärkeitä markkina-alueita. Mutta tässä voidaan ajatella myös Intiaa ja Lähi-Itää, joita molemmilta alueilta tulee matkailijoita Eurooppaan. Me haluamme, että matkailijavirrat kasvavat, koska ne antavat kasvupontta Euroopan unionin eri alueille. Tietysti tällä on suora ja epäsuora vaikutus Euroopan elinkeinoelämään kokonaisuudessaan, kun ajatellaan tätä viisumipakettia. Tämän vuoksi täällä TRAN-valiokunnassa täytyy keskustella näistä viisumeista, koska tämä valiokunta on vastuu valiokuntana silloin, kun puhutaan asioista, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti viisumikysymyksiin. Ja tämän vuoksi meidän täytyy siis analysoida täällä tätä ulottuvuutta. Pahoittelen sitä, että me emme vielä keskustele sellaisesta kysymyksestä kuin Schengenin verkkosivut. Tämä olisi myös nopeampi ja parempi tapa esittää viisumipyynnöt ja tämä veisi taas yhden esteen pois matkailijoiden tieltä. Me tiedämme, että Schengen Info-sivusto on jo olemassa, mutta tässä pitäisi olla tällainen, meillä on nyt tällainen ylhäältä alas lähestymistapa. Mutta verkossa pitäisi myös ottaa huomioon eri er-, eroavaisuudet, joita maiden välillä on. Kun otetaan huomioon mm, konsulaatit, jotka käsittelevät näitä viisumipyyntöjä, niin täytyy muistaa, että ne, niitä on eri alueilla ja niihin tulee erilainen määrä viisumihakemuksia, joten taka on hyvin erilainen. Mitä tulee sitten toistuvaisviisumiin, johon, täällä viesti, jossa, johon tässä viitattiin, niin puhumme ongelmasta, joka on varmasti kaikille selvä. Jäsenvaltiot välttelevät tällaisten viisumien antamista ja kenties tämä on ehdotus, jota komission pitäisi pohtia ja antaa kantansa tähän. Tässä täytyy olla yhtä mieltä Istvanin eh, ehdotuksen kanssa toistuvaisviisumista, sen antamisesta ja sen käytännön vaikutuksista. Tämän vuoksi toivoisin, että Euroopan komissio ja myöskin jäsenvaltiot antaisivat oman kantansa tähän ja esittäisivät konkreettisia erityistoimia, jotta voitaisiin välttää ö, ongelmia. Sitten kiertoviisumi. Koska nyt yhdistämme tässä mennä kaksi mietintöä niistä keskustelun. Kierto viisumi ajatuksena on innovatiivinen ehdotus Tämän lisäksi haluaisin korostaa myös sitä, että tämä tyyppinen viisumi voi antaa pontta myös taloudelliselle toiminnalle ja luoda työpaikkoja niinkin tärkeällä alalla kuin matkailusektorilla, mutta tämä liittyy myös ö, muihin ö, politiikan aloihin, kuten esimerkiksi ö, liikennepolitiikkaan ja ravitsemuksen. Täällä viitattiin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan ja niiden ö, viisumijärjestelmiin. Startup-viisumi luotiin nimenomaan yrityksille, jotka tulevat ensimmäistä kertaa Kanadaan. Eli Yhdysvalloissa ja Kanadassa on tiettyjä fasiliteetteja viisumijärjestelmässä, ja olisi hyvä Euroopan unionissa tarkastella hyviä käytäntöjä Atlantin toiselta puolelta meidän täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioidemme eroavaisuudet. Ja nythän meillä Euroopassa on viisumi erityisryhmille, esimerkiksi urheilijoille, opiskelijoille, tutkijoille ja taiteilijoille, jotka haluavat olla yli 90 päivää kahdessa tai useammassa EUn jäsenvaltiossa. Sitten tähän liittyy muitakin kysymyksiä, mutta puheenjohtaja jo haluakin, että lopettelen puhu, puheenvuoroani. Meidän täytyy todella pystyä analysoimaan kaikkea sitä potentiaalia, joka liittyy eri viisumimuotoihin. Haluaisin tässä vielä vietata näihin 44 440 miljoonan euroon, joita voidaan matkailussa luoda, kun ajatellaan esimerkiksi yhdysvaltalaisia turisteja, jotka voivat tulla tänne pyöräilemään. Tässä oli jo monia aiheita, moni, niistä ja monista muista asioista voidaan keskustella ja minä tulen esittämään kyllä tarkistuksia Kiitoksia esittelijän mietintöön. Kiitoksia teille. Kiitoksia. Mutta ei nyt kaikki täällä saa kymmentä minuuttia puhua, kun muuten me pääsemme kyllä erityisistaamme läpi. Että puhukaa no, hitaammin ja lyhyemmin. Daniel. Try and be very brief and hopefully won't speak. Kiitoksia. Puhun vain lyhyesti, varmaan käy kymmentä minuuttia. Haluan onnitella esittelijää tästä paketista ja tässä on myöskin tietty potentiaali, kun voidaan lisätä mm, tällaista toimintaa unionissa. Mutta tässä pitää katsoa myöskin pakolaisten ja muiden asia. Tätä kai tässä on turismin kannalta tärkeitä asioita, pitää katsoa tätä eu järjestelmää ja kyllä on esittänyt hyvin ongelmat tässä ja tässä on tiettyä potentiaalia. Mutta ei sanostaa turvallisuusasioita. Pitää olla järkevää soveltuvaa koordinointi EUn turvallisuusjärjestelmien kanssa ja vaihtaa vaikka SIS ja muiden järjestelmien kanssa tietoja näistä henkilöistä. Ja sitten pitää katsoa, koska voidaan myöskin vaatia poikkeuksia tai sitten antaa kahdenkeskisiä viisumipoikkeuksia. Ja turvatarkastus pitää nyt se koskee kaikkia, jotka hakevat näitä viisumeja. Ei vain tiettyjä henkilöitä. Koska muuten tässä tulee reikä järjestelmää. Ja kuitenkin tarvitaan järkevää toimintaa, että tämä toimii. Viisumisäännöstö. Tässä on monia hyviä käytännön aloitteita, jotka varmaan auttavat sitten järjestämään parempaa toimivuutta. Tämä verkkosivusto ja, ja tärkeimmät tiedot ja myös, sähköisiä lomakkeita hakemuksissa. Haastattelut on muuttavan tärkeää. Mutta alkuperäiseen komissioitukseen ja libereutukseen on vähän epäilyksiä. Mainitsen pari näistä nopeasti. Se, että henkilöllä tarpeeksi varallisuutta näin asioihin, niitä tarvitse antaa – tai sitten myöskin, että arviointi siihen, että aikooko henkilö poistua alueelta. Tässä saattaa olla kyllä ongelmia, sinne siis ehkä talouspakolaisia ei pystytä poistamaan tämän järjestelmän piiristä. Jos tällä pyritään lyhytaikaista turismia tukemaan, niin pitää miettiä kyllä, minkälaisia ongelmia tähän liittyy. Ei kaikki, jotka ovat matkailijoita, ole matkailijoita, ei pelkästään turvallisuus ja terrorismi ja sieltä, mutta tässä on myöskin laiton maahanmuutto ja viisumisäännöstö, josta pitää olla myös tietoinen. Liben esittelijä katsoi myös näistä humanitaarisen viisumin antamista. Ja no, tämä on toinen väline. Se ei ole käytännön ratkaisu tämänhetkiseen humanitaariseen kriisiin. Ja olen vähän huolestunut siitä, että täällä että tietty osio siihen mukaan tästä, niin monet haluavat lähteä juuri Välimeren yli tämän avulla, koska todettaisiin tässä, että me toivotamme teille torvetulleiksi. Olen tyytyväinen tämän paketin suuntauksen ja tuen esittelijän ehdotuksia, kun vain turvallisuusaspektit saadaan tarpeeksi näkyviin tässä. Kiitoksia Esko Mölbau seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska tämä on ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta, puhun hyvin lyhykäisesti. Ja yritän löytää tässä yhteistä kantaa. Tietysti maailma on muuttunut ja vaikutusarviot on tehty. Uusi taloudellinen tilanne ja Euroopan unionin suhde muuhun maailman pakottaa meitä myös muuttamaan viisumi kysymyksessä näkökulmiamme. Olemme tietysti yhtä mieltä siitä, että viisumien antamisen joustavoittaminen on tärkeää, byrokratiaa täytyy poistaa ja täytyy helpottaa viisumien pyyntämistä internetin kautta. Meillä täytyy olla uusi metodi, joka on nopea niin, että kolmansien maiden ihmiset pääsevät Euroopan unioniin. Ajatellaanpa tässä sitä taloudellista vaikutusta, joka tällä on, ei pelkästään kaupallisesti, ja sitä paitsi tällaisen pohdintaa täytyy aina ottaa mukaan esimerkiksi ne sopimukset, joista me keskustelemme tällä hetkellä kolmansien maiden kanssa. Ja nämä ovat sopimuksia, joita me tulevaisuudessa hyväksymme. Meidän täytyy tehdä johdonmukaista viisumipolitiikkaa ja katsoa niitä suhteessa niihin sopimuksiin, joista neuvottelemme, joista meidän täytyy tulevaisuudessa neuvotella. Tällä hetkellä keskustellaan siitä, josko viisumijärjestelmän muuttaminen vaarantaa turvallisuuden. No, nämä ovat kaksi hyvin erilaista aihetta. Euroopan unionin turvallisuuskysymystä on käsitelty jo muissa paketeissa täytyy käyttää toisenlaisia menettelyjä, mutta me emme voi asettaa esteitä Euroopan unionin tulelle, tulolle näille matkailijoille, jotka tuovat mukanaan myös talouskasvua. Matkailun osalta haluaisin myös esittää toisenkin ajatuksen tässä. Viisumijärjestelmän uudistaminen helpottaa matkailijavirtojen lisääntymistä, mutta meidän täytyy myös ottaa huomioon toinen seikka tässä. Niiden henkilöiden määrän nousu, jos viisumijärjestelmää muutetaan. Pystymmekö me ottamaan heidät vastaan tänne, jos ja tässä viittaan aamuisen Luxemburgin ministerin vierailuun, jos me emme pysty täytäntöönpanomaan johdonmukaisesti liikenneinfrastruktuuria yksinkertaistamaan kansalaisten liikkumista Euroopan unionissa, jos emme pysty rakentamaan yhteistä ilmailualuetta, joka helpottaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. No, minä hieman toivoin tätä enemmän mietintöön, eli puhuttaisiin pelkästään viisumijärjestelmästä, ikään kuin se olisi täysin erillinen asia, vaan otettaisiin mukaan johdonmukaisuus muiden aiheiden kanssa, joista me nyt puhumme. E, viisumikysymystä täytyy integraalisesti katsoa yhdessä muiden asioiden kanssa, koska tällä tavalla me voimme puuttua muihinkin kysymyksiin, ei pelkästään täällä liikennevaliokunnassa, vaan, muissa, vaan muissakin parlamenttivaliokunnissa. Näin ollen yritän esittää joitakin tarkistuksia, jotka antaisivat kokonaisvaltaisen näkemyksen tälle viisumikysymykselle. Ei pelkästään puhuta siitä, että puhutaanko 90 vai 120 päivästä, jonka viisumi mahdollistaa, ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Tämä oli se näkemys, jonka minä haluaisin tähän mietintöön vielä tuoda omalta osaltani. Meija Kilönen, Dubravka Suica, Isabella de Monta auf dem auf der Liste. Kaikki on täällä puheenluettelossa vielä. Ja jokainen saa tästä kaksi minuuttia. Claudia Tapadera. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi, stimați raportori, dragă Ișvan, aș vrea să vă... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat, hyvä esittelijä. Haluaisin onnitella sinua Istvan tästä työstä ja työmäärästä, jota olet tehnyt tämän tärkeän asiakirjan osalta. Matkailuhan on Euroopan unionin kolmanneksi tärkein sektori, äh, ajatellen bruttokansantuloa Ispanin mainitsemasta keskustelusta jo näimme ja tiedämme sen pohjalta, että viisumijärjestelmän helpottaminen tarkoittaisi noin 500 miljoonan miljardin euron lisätuloja. Tämä on kyllä tärkeä asia. Viisumijärjestelmän uudistuksella tulee olemaan Euroopan talouden kannalta hyvin suuri vaikutus ja tätä me emme saa unohtaa tuen esittelijän yleistä lähestymistapaa. Molemmissa lausunnossa hän pyytää, että viisumijärjestelmä olisi joustavampi ja helpompi, helpommin käytettävissä oleva. Tällä tavalla voidaan saada kauka, kaukomailta enemmän matkailijoita Kiinasta, Venäjältä, Ukrainasta, Saudi-Arabiasta ja monista muista maista, maista, joilla on paljon taloudellista potentiaalia matkailijat käyttävät paljon rahaa Euroopassa. Toisaalta tuen myös sitä, että parannettaisiin tätä Schengenin tietojärjestelmää tässä ja tuen näitä toistuvaisviisumijärjestelyjäkin. Pitäisi olla helpompaa lentää viisumeja ihmisille. Alusta lähtien pitäisi työskennellä hyvin määritellyn käsitteen pohjalta. Esimerkiksi asiakirjojen esittämisvaiheessa ne täytyy olla erittäin selkeät kriteerit. Esimerkiksi näitä sääntöjä ei voida jättää konsuliviranomaisten ja jäsenvaltioiden subjektiivisen tulkinnan varaan. Euroopan unionin tasolla tarvitaan tässä määrittelyjä. Visumi kulutkin edustavat ongelmaa. Ja toisaalta nämä kulut saattavat olla sellaisia, että mahdollisimmat matkailijat eivät enää haikkaan viisumia, joten viisumikustannusten pitäisi olla mahdollisimman alhaiset. Viimeinen seikka, jonka haluaisin tässä tuoda esille, on seuraava. Nyt tarvitaan vaikutusarviota ja analyysiä tämän uudistuksen vaikutuksista mutta tämä kuitenkin tulee viivästyttämään tämän paketin täyt- käyttöönottoa. Näin ollen meidän täytyy miettiä, miten voitaisiin nopeuttaa sopimuksen aikaansaamista ja pystyttäisiin välttämään sitä, että tämä ö, vaihe merkitsisi viivästystä viisumijärjestelmän uudistamiselle. Kiitokset Merja Kyllönen seuraavaksi. Kiitokset arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset Istvanille joukkueineen olette tehneet valtavan hyvää työtä. Nyt meidän yhdessä pitäisi Euroopan unionissa ratkaista, haluammeko me tehdä sellaista viisumipolitiikkaa, joka mahdollistaa matkailun potentiaalin ja matkailun lisätulon Eurooppaan. Lähdetäänkö siitä, että kansalaiset, jotka pyrkivät Eurooppaan, eivät lähde siitä ajatuksesta, että he ovat rikollisia, kunnes toisin todistetaan, vaan päinvastoin he ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. Eli enemmän meillä tehdään nyt sellaista politiikkaa, jossa suljetaan rajoja, laitetaan lisää sellaisia äh, reunaehtoja, jotka estävät ja hidastavat matkailijoiden tuloa. Ja olen tästä erityisen huolissani, koska USA, Kanada, Australia tekevät tällä hetkellä valtavasti töitä sen eteen, että esimerkiksi aasialaiset matkustajat tulevat heille. Ja he ovat siinä onnistuneetkin. Jopa USA pohtii pitkäaikaisia monikertaviisumeita. Ja jokainen meistä tietää, kuinka tiukka viisumipolitiikka Yhdysvalloilla USAlla on vuosikausia ollut, joten ei voi ajatella, että he ovat työntämässä päätä pensaaseen, vaan he haluavat saada matkailijoita Yhdysvaltoihin. Jos me tekisimme yhtä tiukkaa politiikkaa myös näiden veropakolaistemme kanssa, jotka vievät miljardit Euroopasta tai Euroopan sisällä veroparatiiseihin, niin voi lue nähköönsä. Meiltähän ää, kohta olisi niin paljon rahaa, että ovista ja ikkunoista saisimme verotuloja tuloja, tuota, niin, tunkea pankkeihimme. Danke sehr. Jetzt Dubravka. Kiitos sitten Dubravka Zuissa. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja se želim Kiitoksia puheenjohtaja. Jako oba, dobro. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Istonia hyvin tehdystä työstä. Ja hieman innostun, kun puhun tästä aiheesta, koska tulen Kroatiasta ja mehän emme vielä kuulu Schengenin järjestelmään kahden jäsenyysvuoden jälkeenkään. Ensimmäinen heinäkuuta tuli kaksi vuotta liittymisestämme. Me olemme hakeneet Schengen-jäsenyyttä, mutta me vielä tarvitsemme viisumia USAhan, joten kaikki jäsenvaltiot eivät ole nyt samassa tilanteessa. Ja Kroatia on yksi niistä jäsenvaltioista, joiden kansalaisilla täytyy olla viisumi USA-vierailuja varten. Mutta nyt tunteet syrjään. Olen yhtä mieltä siitä, että meillä pitäisi olla hyvin määritelty viisumipolitiikka. Tähän kuuluu useita eri aspekteja, taloudellinen ja turvallinen puo, turvallisuuspuoli. Haluaisin itse keskittyä nyt talous, taloudelliseen puoleen. Matkailu on äärimmäisen tärkeä taloudellinen aktiviteetti. Se edustaa kolm, kolmanneksi tärkeintä BKT-tuojaa Euroopassa ja tämän vuoksi meidän pitäisi helpottaa kolmasista maista tulevien matkailijoiden tuloa Eurooppaan, eritoten kun puhutaan esimerkiksi Kiinasta, Intiasta ja Lähi-idästä. Tämän vuoksi meidän pitäisi yksinkertaistaa menettelyä, mutta meillä täytyy olla kuitenkin selvät kriteerit, kuten täällä sanottiinkin, ja tietyt ryhmät, kuten merenkävijät ja humanitaarisen työntekijät, heillä pitäisi olla myös yksinkertaistettu viisumimenettely, koska tämä luku 6 miljoonaa on todella merkittävä ja tällä voisi olla valtaisa vaikutus työpaikkoihin Euroopassa ja näin ollen me emme voi vain jättää huomiota tällaista lukua. Meidän pitää myös tietysti ottaa huomioon maahanmuuttotilanne ja uhkat, jotka liittyvät siihen. Älykkäitä rajoja täytyy entisestään parantaa ja Kyllä, varmaan tarkistuksella pystymme vielä parantamaan entisestään tätä mietintöä. Ja toivottavasti me tuemme kaikki tätä mietintöä sieltä. Kiitoksia Isabella Temonta. Kiitoksia puheenjohtaja Haluan ensinnäkin kiittää kollega Isvania tästä projektista. Tämä menee todellakin oikeaan suuntaan. Tämä tie, jolla olemme tällä hetkellä, ei ole pelkästään tarpeen, vaan se on myöskin välttämätön. Kun ajatellaan vaikka USAssakin on huomattavasti eurooppalaisia, niin tätä pitää huomioon myöskin, että meillä tulee paljon tänne kolmansien maiden kansalaisia tänne. Me olemme ensimmäinen matkakohde maailmassa – kun katsotaan matkustajia. Mutta tämä ei ole aina varmaa. Joten täällä on kilpailua. Täällä on muitakin kohteita, joiden osuus kasvaa. Joten meidän pitää nyt todellakin nyt pystyä kilpailemaan muiden kanssa. Ja katsella myöskin byrokratiaa tässä yhteydessä. Lainsäädäntötoiminnan pitää yksinkertaistaa toimintaa ja vähentää kuluja Eli luoda sellaiset olosuhteet, jotta voidaan toimia paremmin. Ja sen pitää olla solidaarinen ja joustava järjestelmä. Tällä hetkellä järjestelmä ei auta tänne pääsyä. Ja olemme huomanneet, että tänne, tähän on myöskin tullut terroristeja, mutta, ja tietenkin puhuttiin täällä myöskin sitten Kiinasta, mutta en tiedä, onko tässä viisumipolitiikassa mitään ongelmaa. Kyllä me pitää vain toimia tehokkaammin, jotta voimme pysyä edelleenkin matkustuskohteena maailmassa. Uskon, että muut kuin teidän toimijoita, meidänkin pitää siirtyä tähän suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on vähän nyt ongelmia, joten pyydän nyt komissiota puhumaan vain lyhyesti ja tämän jälkeen vielä sitten valmistelijalla. Jolanda Kaleko Kaselda on seuraavaksi komissiodustaja. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti ensinnäkin kiittäisin esittelijää ja valiokunnan jäseniä tuesta komission ehdotukselle viisupaketin suhteen sen tärkeimpänä Tavoitteena on modernisoida EUn yhteinen viisumipolitiikka ja yksinkertaistaa viisumimenettelyjä niin, että niistä tulee nopeampia ja harmonisoida näitä niin, että saadaan enemmän oikeutetusti maahan tulevia matkustajia ja helpotetaan myös konsulaattien työtaakkaa. Ehdotuksessa otetaan merkittävästi huomioon talousulottuvuus, Viisumijärjestelmän uudistus antaa pontta myös talouskasvulle, matkailusektorilla ja siihen liittyvillä sektorilla ja samalla siinä otetaan myös huomioon yksi tärkeimmistä yhteisen viisumipolitiikan tavoitteista eli laittoman maahanmuuton estämisestä ja Schengenin alueen turvallisuuden parantamisesta. Komissio on etsinyt tasapainoa näiden kahden tavoitteen välillä, eli turvallisuuden yhtäältä ja toisaalta tarpeen helpottaa matkailijoiden maahantuloa silloin, kun he tulevat tänne laillisin perustein. Ja halutaan myös kasvattaa maatalo, ö, talouden, talouskasvua. Ja sitten viisumipolitiikassa tässähän on lainsäädäntökuilu olemassa, koska ei ole ollut mahdollisuutta antaa lupaa kolmansien maiden kansalaisille olla yli 90 päivää yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa. Ja tämä pitäisi korvata harmonisoidulla lähestymistavalla. Vaikka nyt joillakin, jäsen, joillakin jäsenvaltioilla on kolmansien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, sellaisten maiden, joiden kansalaisilla ei ole viisumipakkoa, niin tässä on erilaisia sääntöjä, joita sovelletaan eri kansalaisiin riippuen niistä kahdenvälisistä sopimuksista, joita jäsenvaltiolla on eri kolmansien maiden välillä. Ehdotuksemme on siis tasa painossa ja olemme hyvin iloisia näistä kommenteista, joita toten esittelijä esitti kierto viisumiin ja ehdotukseen, ehdotus tuli tässä jossa viitattiin eri yrityksiin tai instituutioihin, niiden viisumitarpeisiin. No oikein mielellä me tarkastelemme tätä asiaa neuvottelujen kuluessa. Sitten aiheet, joita täällä esitettiin kiertoviisumin suhteen. Jotkut valiokunnan jäsenet puhuivat tästä. Komissio uskoo vahvasti, että tässä on nyt kasassa kaikki tarvittavat elementit, jotta voidaan taata Schengen-alueen turvallisuus. Tällaisen uudenlaisen viisumityypin saantiehdot ovat tiukemmat kuin normaaliviisumin saantiehdot, joten kukaan ei voi todellakaan väärinkäyttää tätä järjestelmää, joka sitä haluaisi tehdä, varmasti hakisi tätä normaalia viisumia, koska kiertoviisumin antoehdot ovat paljon tiukemmat. Ja sitten tämä lähestymistapa ja helpotus, joka liittyy näihin henkilöihin, jotka säännönmukaisesti käyvät Euroopan alueella, jotka tarvitsevat toistuvaisviisumia, siis henkilöt, jotka jo aikaisemmassa, e, jotka ovat jo aikaisemmin rekisteröityneet viisumia varten, eivätkä ole varantaneet turvallisuutta, niin heille viisumia saantia pitäisi helpottaa. Humanitaaristen työntekijöiden kysymyskin tuotiin esille. Komissio on myös tätä käsitellyt Komissio on sitä mieltä, että tämän tyyppiset viisumit, niiden paikka ei ole viisumisäännöstössä, koska kysymys on ihmisistä, jotka tulevat pitemmäksi aikaa Eurooppaan. He tarvitsevat esimerkiksi kansainvälistä suojelua. Nämä ihmisen suojelun tarpeen takia tänne tulevat henkilöt. Esittelijä on esittänyt tarkistuksia tämän asian suhteen. Kolmansien maiden kansalaiset voivat asettaa komission, esittää komission ehdotuksen mukaisesti viisumihakemuksensa omassa maassaan sen konsulaatissa. Näin tällä hetkellä ei vielä ole, koska joskus kolmansien maiden kansalaisten täytyy mennä toiseen maahan tämä esittämään. Ja sitten konsulaatit pitäisi saada jollakin tavalla lähemmäksi hakijoita. Tämä on komission ehdotus. Tämä ei ole mikään viimeinen vaihtoehto. Ja on ehdotettu myös sitä, että näiden ulkoisten palvelujen toimittajien valvontaa parannettaisiin. Komissio on ehdottanut, että tätä määräaikaa kolmannesta kolm, laajennettaisiin kolmen, kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. No, esittelijä puhuu vielä pidemmästä, mutta komission mielestä tämä on hieman liian pitkä aika arvioida hakijan tilannetta, koska hakijan taloudellinen tilanne on esimerkiksi voinut muuttua jo merkittävästi. Tässä oli jotakin alustavia kommentteja. Kiitoksia täs, näistä tarkistuksista ja ehdotuksista ja tuesta komission viisumipaketille. Kiitos. Kiitoksia sitten vielä valmistelija Istvan Uljelein. A képviselők által megfogalmazott támogatást. Kiitoksia hyvät kollegat. Kiitoksia tuestanne, kiitoksia näistä ehdotuksistanne. Portugali, Espanja, Suomi, Italia. Toisin sanoen maat, jotka kuuluvat Schengen-alueeseen ja noiden jäiden, maiden jäsenet eri poliittista ryhmistä. Kaikki tukevat ehdotusta. Mielenkiintoista minun mielestäni. Haluaisin kiittää Claudia Dubrovkaa. Kiitoksia myös Romanian, Kroatian ja muidenkin panostuksista tähän Schengen-alueen ulkopuolelta. Itse olen unkarilainen. Ja minusta vaikuttaa tätä tärkeää laajentaa Schengenin rajoja, koska sitten olemme kaikki samassa veneessä tässä mielessä. Kiitoksia kaikille työpanoksista. Internetsivusto olen todella ilahtunut, että otitte sen esille ja internetviisumihakemuskysymyksen. Monet kollegat mainitsivat sen. Pyrin esittämään sitä asiaa eteenpäin voimakkaasti. Olen Dolcenin kanssa myös samaa mieltä. En maininnut tätä juurikaan pitkästi, mutta olette aivan samaa mieltä. Me tarvitsemme turvallisuutta, selkeyttä. Järjestelmä tulisi olla luotettava olen tässä mielessä aivan samaa mieltä. Ja tietysti se, minkä pyrin välttämään, on se, että turvallisuutta käytetään tekosyynä, jotta tätä mahdollisuutta ei hyödynnettäisi. Eli kiitoksia vielä kerran näiden ehdotettujen uudistusten myötä. Tietysti kaikki te voitte näitä vielä hieno hienosaa tai esittää muita näkemyksiä 8.9. mennessä. Toivottavasti saamme lisäehdotuksia. Olen lomalla, mutta olen Unkarissa ja saatavilla voitte kirjoittaa myös minulle. Välittäkää tämä viesti myös kollegoille. Ja sitten syys-lokakuussa viemme tämän asian eteenpäin Tran-valiokunnassa käsittääkseni muiden järjestöjen edustajat, jotka olisivat tänään voineet olla täällä, eivät ole täällä, koska nyt on kesä ja matkailuaika parhaimmillaan. Kiitoksia 8. syyskuuta on tarkoitus että määrä. Ja 13. lokakuuta äänestys täällä valiokunnassa. Sitten seuraava esityslistan kohta Euroopan tilintaustuomistuminen sisävesiliikennettä koskeva erityiskertomus. Ja Rauha Iljana Ivanova on tullut tänne paikan päälle, joten teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, honorable member. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja sinun vielä kerran kiitos, että puhuitte Saksaa. Äh, Arvoisat jäsenet, kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne tänään. On aina suuri ilo olla täällä valiokunnassa. Muutamia kuukausia sitten esittelin kaupunki liikenteen erityiskertomuksen tilintarkastustuomioistuimelta ja tänä päivänä minulla on ilo keskustella kanssanne toisesta mielenkiintoisesta raportista. Sisävesiliikenne Euroopassa ei merkittäviä parannuksia liikennemuotoosuudessa ja navigointiolosuhteissa sitten vuoden 2001, valitettavasti. Kuten oikein hyvin tiedätte, sisävesiliikenne on yksi kolmesta tärkeimmästä maaliikennemuodosta Euroopassa. Meillä on noin 30 000 kansainvälisesti merkittäviä vesireittejä. Yksi ainut rahtialus jokiväylyllä voi korvata satoja rekkoja verkkoja maanteille ja tämän vuoksi antaa oman panoksensa liikenteen, ruuhkien, päästöjen ja tieliikenneonnettomuuksien vähentymiseksi. Tästä syystä komissio on vuodesta 2001 lähtien edistänyt sisävesiliikennettä ja on tunnistanut pullonkaulat ja puuttuvat yhteydet tärkeimmiksi esteiksi tälle liikennemuodolle. 2007-2013 ohjelmointi aikakautena oli 747 miljoonaa euroa TNT-ohjelmasta rahoitusta ja 531 miljoonaa euroa rakennerahastoista ja näitä varoja käytettiin tutkimus- ja infrastruktuurihankkeisiin. Tavoitteena oli parantaa navigointiolosuhteita esimerkiksi nostamalla siltakorkeuksia ja parantamalla sulkujen kapasiteettia samoin vahvistamalla eri jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä. Tämän suoriutumistarkastuksen tavoitteena oli tarkastaa se, onko Euroopan unionissa tähän tehokkaasti pantu täytäntöön sisävesirahtiliikennestrategia. Tämä, tähän valitsimme 12 hanketta neljästä jäsenvaltiosta Belgiasta, Tsekin Sävelästä, Saksasta ja Unkarista 88 prosenttia kuluista, jotka liittyivät toteutettuihin sisävesiliikennehankkeisiin 2007-2013 kaudella, pantiin täytäntöön näissä neljässä maassa. Tämän lisäksi tarkastuksessa oli mukana 2001 vuodesta lähtien toteutetut politiikka- ja strategiapaperit. Siinä oli mukana myös haastattelut, joita tehtiin tärkeimmille osallistujille ja evaluoitiin ja arvioitiin projektidataa. No, me panimme tässä ennen kaikkea merkille, että EUn tavoite muuttaa kuljetuksia maanteiltä sisävesireiteille ja navigointiolosuhteiden parantaminen. Näitä tavoitteita ei ole saavutettu vuodesta 2001 lähtien. Tämän liikennemuodon osuus on hieman parantunut 6,4 prosentista 6,7 prosenttiin, mutta eh, me emme löytäneet mitään osoitusta siitä, että tämä liittyisi EUn toiminnan, EUn toimintaan. Vuodesta 2006 lähtien vain vähäisiä pullonkaula-alueita on voitu eh, poistaa. Ja tässä nyt menisi jo 60-70 vuotta komission listaamien tavoitteiden saavuttamiseen, jos tällä vauhdilla edetään. Ennen kaikkea tämä huono suorituskyky johtuu siitä, että suurempia pullonkauloja ei poistettu vain kymmenen vain yhdellä kymmenestä arvioidusta infrastruktuurihankkeesta oli potentiaalia antaa oma panoksensa sisävesiliikenteen kehittämiselle ja kuusi muuta olivat vain osittain tehokkaita pullonkaulujen poistamisessa. Kolme muuta hanketta eivät olleet relevantteja ajatellen navigointiolosuhteiden parantamista. Kaksi niistä liittyi matkailuun ja ne pullonkaulat, joita käsiteltiin, eivät olleet lueteltuja tässä. Me käsittelimme myös EU-tason strategioita ja huomasimme, että ensinnäkin EU-strategiat eivät perustuneet välttämättä mitenkään vahvalla pohjalla oleviin analyyseihin. Ja tämä tietysti johti sellaiseen tilanteeseen, jossa potentiaalit hyödyt parannetusta infrastruktuurista ja siirtymistä, siirtymisestä maantieltä sisävesiliikenteeseen olivat sellaisia, että niistä ei tiedetty. Eli joko tietoa ei ollut tai sitten sisävesiliikenteen liikennemuodon osuuksista ei ollut tarkkoja tavoitteita. Toiseksikin EU-strategioissa ei täysin otettu huomioon seuraavia avainesteitä. Ensinnäkin jäsenvaltioiden välisissä strategioissa on epäjohdonmukaisuutta. Sen lisäksi on rahoituskulua, kuilua ajatellen arvioituja pullonkaulan poisto kustannuksia ja EUn, EUlta käytettävissä olevia varoja. Ympäristön suojelu suojelutarpeet olivat ristiriidassa liikenteen kehittämistarpeiden kanssa. Tämän lisäksi EU-tason strategiat eivät ole tarpeeksi fokusoituneita. Me katoimme tässä tarkastelussamme monia eri aspekteja ja esitimme kaksi tärkeintä suositusta. Jotta voitaisiin parantaa EU-rahoituksen tehokkuutta tällä liikennealalla. Ehdotamme, että jäsenvaltioiden pitäisi priorisoida jäsen, sisävesiliikennehankkeita, joista saadaan suurin ja välittömin hyöty, ja komission pitäisi keskittää rahoituksensa sellaisille hankkeille, joilla voidaan nopeammin poistaa pullonkaulat. Me suosittelemme, että komissio tiukasti analysoi potentiaaleja markkinoita ja hyötyjä, joita sisävesi liikenteestä voidaan saada eri alueilla. Suosittelemme myös, että komission täytyy sopia jäsenvaltioiden kanssa erityisistä ja saavutettavissa olevista tavoitteista pullonkaulujen poistamiseksi. Ja lisäksi täytyy vahvistaa oikeusperustaa niin, että voidaan laajentaa raportointivaatimuksia, jotka liittyvät navigointiolosuhteiden statukseen sisävesiväylillä. Ja vaaditaan jäsenvaltioita työstämään kansallisia sisävesien ylläpitosuunnitelmia koordinoidulla tavalla. Tällä tavalla voidaan paremmin ja tehokkaammin edistää sisävesiliikennettä Euroopassa. Meillä oli pari viikkoa sitten mielenkiintoinen keskustelu, keskustelu kontvaliokunnassa. Näen täällä esittelijän paikalla haluaisin kiittää häntä oikein loistavasta työasiakirjasta. Toivon, että tämä Raportti hyödyttää teitä päätöksentekoprosessissanne ja kuten aina toivon, että voimme käydä oikein hyvää ja hedelmällistä keskustelua aiheesta. Kiitokset tästä esityksestä ja hyvä, että tällaisia analyysejä tehdään, niin kuin te olette tehneet. Ja sitten sitä voidaan myöskin keskustella asiasta. Ja kyllä täällä ei ole kovinkaan montaa edustajaa paikalla, mutta kiitokset vielä kerran esityksestä. Tim puheenvuoro. Dank u zeer. Um, ook dank aan... Kiitoksia. Kiitoksia myös entiselle kollegalle EPPstä, Ivanovalle, siitä, että hän on täällä jälleen paikalla. Mutta täytyy sanoa, että joka kerta kun hänen tulee, niin en kyllä ole mitenkään hirvittävän onnellinen. Edellisellä kerralla hän tuli tänne erittäin kriittisen raportin kanssa, niin siis se riippuu meidän työstämme tai Euroopan unionin työstä. Edellisen kerran hän oli täällä esittelemässä erittäin kriittisen kertomuksen äh, kaupunkiliikkuvuudesta. Ja nyt vuorostaan hän tulee meille tänne antamaan pikku oppitunnin niistä kuluista, jota käytämme eurooppalaisessa sisäliikenteessä. Ja tietysti on Euroopan tintarkastustoimistuimen tehtäväkin kriittisesti seurata meitä ja meitä välillä vähän opettaakin. Ja jos me voimme käyttää uutta rahaa, niin silloin kaikki ovat tyytyväisiä, sillä ainahan me haluamme vastaanottaa uutta rahaa. Ja sitten meillä on tämä keskustelu. No nyt on kello tietysti aika paljon tiistai-iltapäivänä 15 vaille 6, mutta jos siis uutta rahaa saadaan, niin silloin siihenkin tämä paljon huomiota, mutta vastuuta on silloin vähemmän. Alankomaiden lehdistössä, silloin kun tämä kertomus julkaistiin, kiinnitti paljon huomiota ja useissa jäsenvaltioissa nähdään se, että on liian paljon pieniä hankkeita, liian paljon alueellista toimintaa eikä mitään selkeää rajoja ylittäviä toimintoja ja kaikki nämä muutkin elementit, jotka hän tässä mainitsee. Meitä pelottaa myös se, että jos ymmärsin tämän oikein, niin Rova Ivanova totesi, että tämä on myös Tensiihin liittyvä, käsittääkseni tämä hänen tutkimuksensa on jo tuolta Tensi-asetusajalta. Ehkä vähän voisi selventää tätä, sillä jos tämä liittyy jo Tensi-hankkeisiin, niin silloinhan se on tällainen kaksijakoinen minä ja EPP-ryhmällä lähdemme siitä, että tämä on ajalta ennen sen prioriteetteja ja että me nyt tässä välissä olemme jo toimineet paremmin. Meillä on selkeät väylät, seurat, selkeät prioriteetit. Ja se, mistä puhumme tänä aamuna tässä valkoisen kirjan puoliväliarviossa, että tämä mallivaihdos on epäonnistunut 6,4-6,8 prosenttiin – Siis sisävesiliikenneessähän ei ole mitään. Ja niin kuin sanottekin, se ei ole missään suhteessa näihin kuluihin sisävesiliikenneessä tai muiden näkökohtien kehittymiseen. Tämä on siis kysymys, pääkysymykseni, onko tämä sen äh, äh, edeltävältä ajalta. Ja toinen kysymykseni, Aikooko tilintarkastustuomioistuin nyt seurata tätä edelleenkin? On tietysti hieno saada tällaisia kertomuksia, jos kyllä me niistäkin opimme, mutta palataanko asiaan vielä uudelleen vaikka kahden vuoden kuluttua, sillä ei tämä saa pelkkään tähän kertomukseen jäädä. Nämä ovat kaikki tärkeimmät kysymykseni. Päätelmät ovat ihan selkeitä, hyväksynkin ne, ja minä olen yllättynyt ja kiinnostunut siitä, mitä komissio sanoo. Mutta kysymys on, onko tämä sen edeltävältä ajalta? Ja toinen kysymys, aiotteko jatkaa näiden prioriteettien ja kulujen seuraamista? Mehän pää- olemme päättäneet siirtyä tähän sisävesiliikenteessä tähän model shiftiin. Kiitoksia. Kiitoksia Merja Kyllönen. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kiitokset tästä kertomuksesta, joka tietysti edellyttää meiltä parlamentin toimijoilta aika vakavaakin peiliin katsomista. Me olemme saaneet palautetta monesta muustakin liikennejärjestelmän osasta rahankäytön suhteen, onko rahat menneet järkeviin kohteisiin ja kulkevatko meidän rahankäyttömme ja järki, järkevä toiminta käsi kädessä onko meillä yhteisiä tavoitteita rakentaa yhtenäistä monipuolisesti palvelevaa liikennejärjestelmää vai tehdäänkö me kaikkea palasittain, josta me saamme sitten lukea tällaista palautetta, että emme ole onnistuneet kovin täydellisesti. Ja kun tiedän, että kollegani Van de Kamp on hyvin vahva sisävesimies, niin mielelläni olisin täältä vasemmalta laidalta tukemassa häntä siinä suhteessa, että löytäisimme yhteisiä järkeviä kohteita, joissa ne eurooppalaisten veronmaksajien rahat olisivat todella järkevässä ja fiksussa käytössä meidän tulevaisuuden liikenteen tarpeissa, myös sisävesiliikenteen osalta. Kiitos. Danke. Andrei Novakov. Kiitokset Andrei Novakov. Entä sitä Hyvä, että ottaa paikan päälle. Uh, first of all, like to take... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja sen haluaisin kiittää. Olen että olen tehnyt hyvän asiakirjan ja niin olen tehnyt työtön hänen kanssa myös KONT-valiokunnassa. Mutta tämä on tavallaan nyt isku meidän kasvoihimme. Mitä tämä nyt osoittaa? Se osoittaa tilanteen sisävesiliikenteessä. Jos koko EUn kohesiopolitiikka sen kymmenen vuoden aikana on kuluttanut yli miljardin tähän verkostoon. Ja näyttää siltä, että täällä on paljon pullonkauloja vielä. Aika usein on ajattuvat siitä, että jäsenvaltioiden viestintää ei ole tarpeeksi ei tarvitse enemmän koordinointia ja enemmän projekteja, joita, jotka ovat sitten sellaisia, jotka liittyvät näihin tärkeisiin käytäviin tai eri jäsenvaltioiden hyväksyttyihin suunnitelmiin. mä tästä esimerkin. Kontvaliokunnassa katsoimme, että pyrimme vain pelkästään se, että jos parannetaan jotain tiettyä joen osaa, vaikka Tonavassa, Tonavajoessa. Jos vain yhteen osaan jokea investoidaan, että se on silloin laajempi ja syvempi, suuremmat alukset voivat mennä siitä läpi, ja myöskin sillat isonnetaan, että voi saada enemmän kuljetuksia läpi. Mutta toinen jäsenvaltio ei tee sitä, niin silloin laiva ei voi kulkea eteenpäin. Eli tämä on ihan sama Sama tilanne, jos vaikka lentokone on yksi lentokenttä, lähdetään liikkeeseen, sitten ei ole mitään muuta paikkaa laskeutua, sitten täysin turhaa siis. Lentokentällä sekä lentokoneella. Eli tarvitsemme enemmän koordinointia. Ja pitää myöskin kehittää komission roolia, kun näitä projekteja hyväksytään. Ja pitää myöskin rohkaista jäsenvaltioita koordinoimaan asiat paremmin kuin tällä hetkellä tilanne on. Ettei vaan pelkästään teistä käyttää varoja tähän tai verkkojen Euroopan välineistä eikä tuloksia saada. Toivottavasti tämä raportti ei paranna pelkästään tätä sektoria, vaan koko liikennealaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä olen viimeisenä puhujana tässä puhujaluettelossa. Minua ei yhtään hämmästä tämä raportti. Se on minun kokemukseni, että sisävesiliikenteessä Euroopassa ja kansallisella tasolla tapahtuu paljon unelmointia, joka ei mitenkään sitten liity realiteetteihin. Eikä viime 20 vuoden kehityskään mitenkään vaikuta tähän. 20 prosenttia sisävesiliikenteestä tapahtuu Reinillä – pitkä joki, syvä joki, laaja, leveä joki, jolla on yhteys sitten valtamereen. Mutta 21 prosenttia varoista menee näiden kaikkien muiden alueen unelmiin, jossa luullaan, että voidaan kehittää vastaavaa, mutta se ei onnistu. Saksassa sisävesiliikenteen luvut viimeisen 20 prosenttia, 25 vuoden vuoden 20 prosentista laskeneet 8 prosenttiin. Ja Euroopassa on 6,4 prosentissa tällä hetkellä sen osuutena. Pitää miettiä, miksi näin on. Minun vakaumukseni on se, että tämä verkosto ei ole tarpeeksi tiheä verrattuna maantiehen tai, tai rautateihin. Eli mm, luonto ei aina salli sitä myöskään, että sisävesiliikennettä voidaan tehdä, mutta, mutta siellä missä on, niin sielläkään sitä ei tapahdu. Ja sitten että LB ja Oder ja Tonava, kaikki niitä voitaisiin laajentaa, mutta ei tämä onnistu muistan 32 vuotta sitten menin Ingolstadista saakka Tonavaa pitkin. Ja ettei sitten kaadu, kun suuret laivat tulevat, pitää mennä sitten vastaan. Vataan 10 minuutin välein tulee iso alus vastaan. Näki nopeus ei ollut kovinkaan suuri. Sitten viimeksi ajoin 100 kilometriä Tonavaa pitkin polkupyörällä näin kolme laivaa päivässä. Eli 95 prosenttia laivoista eivät voi enää ajaa siellä Tonavalla. No tietenkin ehkä veden aikaa korkeintaan, mutta 95 5 prosenttia voi, voi ajaa sillä, mutta ei minä tee näin. Ja kuitenkin unelmoidaan siitä, että Tonava sitä ruopattaisi vielä. Ja liittosavalta ei, ei halua sitä tehdä, mutta tsekkiläiset haluavat taas kuitenkin tehdä tämän yhteyden. Me tiedämme, että nämä ei, ei tule tapahdu, ja tämä kestää jo 30-40 vuotta, eikä näin koskaan tapahtunut. Voi kertoa Saksasta oman kokemuksen, miksi näin ei tapahdu. Sisävesiliikennealuksia kohti. Meillä on kolme henkilöä hallinnossa toiminnassa per alus. Ja niillä on ainakin joku uusi projekti, joka teki takaa heidän työpaikkaansa. En voi syyttää heitä, mutta se, että politiikka ja vuosia, vuosikymmeniä riippumatta hallituksesta ei puutu asiaan ja toteaa, että hallinnon pitää viedä sille sinne, missä he tekevät siitä, mitä, mistä ovat vastuussa, mutta he vain unelmoivat. Sen takia meillä on tällainen tilanne. Kolme henkilöä hallinnossa yhtä, yhtä laivaa kohti. Totta kai heillä on huomattavia etuja. He, sisävesiliikenne ei maksa mitään energiaveroja, mutta rautiet maksavat. E, ja kuitenkin, kuitenkin tämä ei onnistu. Eli rahasta ei ole kyse. Se ei ole se ongelma. Ja vielä esimerkki Berliinistä. Kun muuri kaatui, kaikki haluttiin mennä Ouderille ja muille, ja sitten rakennettiin nämä sulut pois Berliinistä ja ajannettiin niitä. Sen aikaan liikenneministeri totesi silloin, että nyt me olemme laajentaneet näitä sulkuja ja on tarkoitettu suuremmille aluksille, mutta tiedämme, että se vastaa vielä tarvetta, mutta tämä on investointi tulevaisuuteen. Sitten sisävesiliikenteen edustaja tuli paikalle ja sanoi, että hän sanoi, totta, totta kai sulut ovat tärkeitä, sillä rautatieyhteys Perisistä Varsovaan 100, se voi jäädä 160. Ei tämän takia sisävesillä on tässä jo ihan hyvät perspektiivit. Nauroin ihan ääneen. Eihän koskaan sisävesialus voi ajaa 160. Ja sama tilanne on myöskin Rain, Reinin mainin Tonavan kanavan kanssa. Se piti sen kautta aina Mustalmerelle saakka. No, tämä kanava, sillä arvioittiin sellaisten, sellaisia lukuja silloin, jos tänään 10 prosenttia päästäisiin näistä luvuista, niin se olisi ihan loistava. Se olisi miljardiprojekti. Volker Haufa, liikenneministeri, totesi silloin, että tämä oli Paapelin tornin jälkeen seuraavaksi suurin moka rakennusprojekteissa ainoa hyvä tässä, tässä kanavassa on se, on se polkupyörätiepikäinen sen vieressä. Se on hyvä, mutta, on halvemmallakin. Tällaisia suuria projekteja tehdään siis. En halua kiistellä siitä, että onko tällainen pullonkaula järkyä poistaa vai ei, mutta aina sitten unelmoidaan asioita ja, ja tehdään vesiteitä suurimmille aluksille. Niin tämä ajattelutapa on väärä. Tähän pitää laittaa nyt stoppi stoppi, koska me tarvitsemme nämä rahat tärkeille projekteille, joissa tiedämme, että siellä voidaan vähälläkin rahalla saada paljon aikaan. Tähän suuntaan pitää mennä. Tämän takia olen erittäin kiitollinen tästä esityksestä ja nyt annan komissiolle puheenvuoron. Herra Onili, olkaa hyvä. Thank you, Joe. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös tästä johdannosta. Tämän puheenvuoron turvin voin todeta, että saatte ehdottomasti tilintarkastustuomioistuimelta tästä nimenomaista aiheesta seurantakertomuksen, koska olette niin paljon kuvaillut sitä, mikä luonnostelee usein näitä keskusteluja, joita meillä on käyty sisävesistä. No vakavasti ottaen minun mielestäni meillä on ollut myös mahdollisuus todeta tuomioistuimella keskustelun aikana, että ja kontvaliokunnassa, että kertomus on hyvä ja me pidä tästä otsikosta, mutta näinä päivinä otsikko täytyy valita sen mukaan, että se on myöskin mediaseksikäs, joten pyrimme näin ottamaan käyttöön sellaisen otsikon, ja se ei välttämättä suoraan ole yhteydessä tähän sisältöön. Kertomuksen sisältö on hyvä. Se on niin hyvä, että olemme tietyssä määrin myöskin ennakoineet tiettyjä osioita. On totta, että ne hankkeet, joita on katsottu, eivät pelkästään ole Gen hankkeita niitä oli itse asiassa hyvin vähän. Ja tuomioistuin suhtautuu niihin myönteisesti. Mutta ehdottomasti meillä on nyt uusi hallinnointi järjestelmässä ja lisävaroja niin, että kaikki jäsenvaltiot voivat esittää nämä pääsuunnitelmansa Pääkritiikki kohdistui sitten siihen, että mitään strategista ajattelua ei ollut sen takana, mitä tehtiin. Ja se on ehdottomasti nyt kyllä menneisyyttä. Yhdessä regiopääosaston kollegoidemme kanssa meidän täytyy todella kyetä osoittamaan se, että kun käytämme näitä uusia välineitä me, niin niitä käytetään järkevästi. Sillä se on yksi näiden mietintöjen päätelmä. Ei se, että se käyttyy väärin, mutta valitettavasti varoja on niin rajallisesti, että meidän täytyy saada tähän vielä lisää, jotta se saadaan osaksi tätä sisävesiverkostoa. Kiitoksia siis tästä mietinnöstä Vandekampille lupaamme tätä seurantaa sen suhteen, mitä tässä mietinnössä on esitetty. Ja luonnollisesti jatkamme työskentelyä kollegoiden kanssa sekä parlamentissa, valiokunnan kanssa ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa varmistaaksemme, että kaikkia näitä suosituksia sitten seurataan. Kiitoksia. Kiitoksia, mutta viimeinen sana on Iljana Ivanovalla. Kiitoksia ja kiitokset kaikille parlamentin jäsenille näistä hyvistä kommenteistanne. Ne todella auttavat meitä parantamaan myös omaa toimintaamme loppujen lopuksi. Kiitokset herra van der Kamp kritiikistänne. Muistan, että sanoitte, että kenties viime kerralla olitte liian, olin liian äh, kiltti komission suuntaan. No, joka tapauksessa tämä otsikko, tästä kritiikkiä esitettiinkin, että kenties otsikko on hieman liian kielteinen, mutta me todella yritämme auttaa, eikä, emmekä olla kielteisiä vain kielteisyyden itsensä takia. Haluamme olla rakentavia lähestymistavassamme ja auttaa poliittisia päättäjiä voittamaan nämä vaikeudet ja heikkoudet, joita näihin hankkeisiin liittyy. Sitten toinen kysymyksenne, me emme tarkastele pelkästään TNT-hankkeita, vaan myös vaan rakennerahaston rahoittamia hankkeita. Jotkut näistä ovat pitempiaikaisia, pitempiaikaisempiakin hankkeita ja nyt odotamme niistä tuloksia. Me saatamme nyt tämän keskustelun jälkeen ajatella myös sitä, että ehkä me jonkinlaisen seurantaraportin myös tästä teemme. Me seuraamme kehityskulkua ja olemme tietoisia siitä, että 2010 TNT suuntaviivat olivat vain päätöksen muodossa, ne eivät olleet sitovia jäsenvaltioiden kannalta. Ja uudet TNT 2013 suuntaviivat ovat nyt velvoittavia oikeudellisesti jäsenvaltioille. Tietysti nämä uudet asetukset, 13 prioriteettia hanketta ei ole, vaan komissio loi tällaisen ydin ja kattavan verkoston ja sitten käytävät ja koordinaattorit ovat vastuussa näistä käytävistä. Ja myös on suunniteltu lisää tutkimuksia tehtäviksi 2015 vuoden loppupuolella niin, että otettaisiin huomioon useita eri seikkoja mukaan lukien markkina-analyysi. Mutta meille tilintarkastajina mehän tarkastelemme todisteita me haluamme nähdä todelliset saavutukset, joita näistä uusista kehityskuluista tulee. Ja kuten sanoin, me saatamme harkita sitä, että tehtäisiin jonkinlainen seurantaraportti vielä. Rouva Kyllönen puuttui hyvin tärkeään kysymykseen yhteisistä tavoitteista ja pienistä hankkeista, ja tässä todella on tämä heikkous meidänkin mielestämme. Meillä puuttuu integroituja hankkeita, meillä on ongelmia siellä täällä, mutta mitään koordinaatiota ja viestintää ei näyttäisi olevan eri jäsenvaltioiden välillä niin, että näihin ongelmiin puututtaisiin integroidulla tavalla. Te, puheenjohtaja, mainitsitte tämän varsin hajanaisen verkoston ja ongelmat verkoston kehittämisessä ja sen laajentamisessa. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne. Ja tämän vuoksikin yksi meidän suosituksistamme on sellainen, että jäsenvaltioiden pitäisi priorisoida vesi, sisävesiliikenne hankkeissa suurimpia ja välittömämpiä hyötyjä tuovia hankkeita niin, että voitaisiin keskittyä esimerkiksi sellaisiin hankkeisiin, jos pullonkaalohankkeisiin, jossa ollaan jo pisimmillä, pisimmällä, joten tällä tavalla voitaisiin todella kokonaisvaltaisesti edesauttaa tätä liikennemuotoa. Kiitokset vielä kerran ja odotan innolla lisäkeskustelua tästä asiasta. Kiitoksia, että vielä huomautuksen tähän. Komissio kritisoi tätä otsaketta, mutta ei sisältöä. Kuuntelin tarkkaan sisällön he hyväksyvät kyllä ilman muuta. Kiitokset tästä, että molemmat ovat samaa mieltä. Jos sisältö on hyvä ja otsake ei, niin ei se ole niin paha, minun mielestäni. Mutta päinvastoin on siinä pahempi. Ja sitten toinen kommentus, että on ammatissa tiedän, että virheistä oppii. Ja sen että tämä on hyvä raportti. Tässä mainitaan kaikki virheet. Ja jos on hyvä oppilas, niin joka tapauksessa voi välttää välttää sitten näitä samoja virheitä ja tietää, mitä voi tehdä paremmin. Tähän suuntaan pitää mennä, ja kun tämä on viimeinen kokousinen loma, lomaa, toivotan kaikille hyvää lomaa. Rentoutukaa, pysykää terveinä ja nauttikaa lomasta Euroopassa tai missä sitten olettekin. Näemme taas loman jälkeen. 31. elokuuta kello 17. Me olemme ensimmäisenä aloittava valiokunta loman jälkeen. Kaikkea hyvää teille.